Meidän valiokunnassamme me äänestämme Envissä asiasta 20. maaliskuuta. Koordinaattorit myöskin päättivät, että määrittelisimme takarajan neuvoston ehdotukselle yleisiä sääntöjä koskevasta asetuksesta. Tämä on yhteispäätös ja siksi valiokunnassamme ei nimetä esittelijää. Tarkistuksia voivat jäsenet esittää Niistä äänestetään Envissä. Menettely on sama, jonka esittelin jo aikaisemmin toisen kysymyksen kohdalla tällä kertaa. Vastuuvaliokunta on Regi-valiokunta. Tarkastusten jättämisen takaraja siis on 6. maaliskuuta kello 11 ja me äänestämme Envissä 25. 6. päivä huhtikuuta tänä vuonna asiasta. Ja meillä on tämän, tässä kokouksessa 21 aktiivista kieltä tulkattuina. Ja kuten tavallista, asiakirjat ovat sähköisesti saatavilla e-meeting ja sovelluksen kautta. Tämä kokous välitään myöskin webstreamingin kautta verkossa. Siirrymme ensimmäiseen asiaan esityslistalla. 105 säännön vastustaminen koskien tupakatuotteiden jäljittävyysjärjestelmäkysymystä. Minulla on edustaja J. tässä esittelijänä tässä asiassa ja me käsittelemme nyt päätöslauselman luonnosta. Ensimmäinen puhuja siis edustaja J. esittelijä, olkaa hyvä. Mr. Madame la Présidente, je vous... Kiitos puheenjohtaja. Tätä keskustelua on odotettu. Siinä käsitellään peruskysymystä tupakoinnin vastaisessa taistelussa ja tupakkatuotteiden laittoman kaupan vastustamisessa. Ja kysymys on myöskin tämän taistelun vaatimasta seurattavuudesta. Ja on hyvä, että voimme käydä tätä keskustelua valiokunnassamme komission läsnä ollessa seurattavissa puitteissa, jossa vodastaa erilaisia mielipiteitä. Ja meidän valiokunnassamme juuri täytyy käydä tätä keskustelua, eikä suljettujen ovien takana, jossa pyritään vaikuttamaan tarinan mukaan parlamentaarikkojen kantaa huomenna. Järjestöt vastustavat tupakointia ja sen terveysvaikutuksia ja Euroopan komission seurattavuusjärjestelmä on, ei ole puutteeton, eikä se ole täysin riippumaton tupakkateollisuudesta. 2008 hyväksytyt suuntaviivat, jotka hyväksyttiin maailman terveysjärjestön noin vastauksen puitteissopimuksen yhteydessä ovat suorasanaiset julkisella viranomaisella on velvollisuus suojella kansanterveyden politiikkaa tupakan vastustamisessa. Sitä täytyy suojella tupakkateollisuudelta mahdollisimman paljon. Tämä niin sanottu tupakoinnin vastustamista direktiivi tai tupakkadirektiivi 2014, sitä ei olla säädetty eikä valvottu komissiossa tämän direkti- sopimuksen heitteessä. Ja, ja tässä direktiivissä on useampia määräyksiä, jotka antaa vastuuta tupakkateollisuudelle seurantajärjestelmässä ja tuotteiden jäljitettävyydessä, kuten se säännös josta tänään puhutaan. Tämän lisäksi on yleissopimuksen artiklan 8 mukaisesti jokaisella osapuolella on velvollisuus luoda seuranta, järjestelmä, jossa seurataan kaikkia tupakkatuotteita, joita valmistetaan tai joita tuodaan sen alueelle ja jokainen osapuoli on velvollinen luomaan seuraus- ja seurantajärjestelmän tupakkatuotteelle niin, että vastuuviranomaiset voivat osallistuessaan seuranta- ja tuotteiden jäljit- seurattavuusjärjestelmään suhtautuvat tupakkateollisuuden edustajien, tapaavat niitä vain siinä määrin, kun se on ehdottomasti välttämätöntä. Kysynnän delegaatio säädös ei noudata minun näkemykseni mukaan näitä säädöksiä. Järjestelmä. Ja kukaan tätä ei kiistä. Tämä järjestelmä on sellainen, että jäsenvaltiot ja komissio eivät yksin sitä valvo ja yhteydet teollisuuteen ylittävät sen tiukasti välttämättömän. Tässä delegoissa säädöksessä annetaan tupakkateollisuudelle tehtävä ottaa palvelun, yhteyttä palvelun tarjoajia, jotka heidän puolestaan säilyttävät tiedot heidän tehtäessään säilyttävät valmistettava tupakoinnin tiedot. tupakavalmistajat, heitä epäillään siitä, että he itse ruokkivat ja organisoivat tupakkaan sal- salakuljetusta. Emme mitään hölmöjä ole. Ja yleissopimuksen osapuolet ovat pitkään tunnustaneet ja siterään tässä – että on erilaisia strategioita ja taktiikoita, että tupakkateollisuus äh, käyttää puuttuakseen politiikan laadintaan ja täytäntöönpanon tupakkoinnin vastustamisessa politiikassa. Ja tämä asiahan puuttuminen se jatkuu tässä delegoissa säädöksessä ja sen täytäntöönpanosäännöksissä. Mutta emme voi kiistää. Ja on totta, että nykyjärjestelmässä on parannuksia – suhteessa nykytilanteeseen. Emme kuitenkaan voi sanoa, että julkisten viranomaisten ja tupakkateollisuuden suhteet katkeaisivat tästä seuranta, valvonta- ja seurantajärjestelmässä, jota komissio ehdottaa, ja en voi ymmärtää, eivätkä Euroopan kansalaiskaan voi ymmärtää, että kun valittavana on useampia järjestelmiä, jotka ovat riippumattomampia tupakkateollisuudesta, tai ainakin vähemmän riippuvaisia, niin miten komission pääperiaate on, on kustannustehokkuus tupakkateollisuuden näkökulmasta? Omasta puolestani uskon, että kansanterveys ja erityisesti tupakan vastainen taistelu on sellaista, että, että komission pitäisi ajatella, mitä hyötyä tästä on kansalaisten terveysyllä, eikä mistään tupakkateollisuuden kannattavuudesta. Näistä syistä vastustan tätä seitsemästä syystä. Euroopan komissio sanoi meille, että, että että ei ole mitään liikkumavaraa ja että meidän on pakko hyväksyä tämä tällaisena. Se Va, mutta mitä, mitä komissiolla merkitsee parlamentaarinen demokratia? Estämme tämän kysymyksen. Meillä ei olisi komission mukaan muuta mahdollisuutta kuin hyväksyä, ja meillä ei olisi mitään sanomista, kun että hyvin menee. Me olisimme täysin joutavia täällä. Minä olen sitä mieltä, että tämä on parlamentin velvollisuus ja ympäristövaliokunnan velvollisuus, että me vain olisi täällä ohikat- sivusta katsojana, vaan vaatia parannuksia. Olemme sitä mieltä, että ehdotettu delegoitu säädös aiheuttaa ongelmia ja on riittämätön vastuutointa komission näkökulmasta – esittää meille, että, että nyt palataan tuplata kurttia, ota tai jätä. Meillä on tässä samat argumentit saatiin ja geenimuunneltujen orgasmin suhteen ja monen monta kertaa. Kaikki ovat väärässä kansalaiset, kansalaisjärjestöt ovat väärässä, maailman terveysjärjestelmä on väärässä. Kaikki kaikki ovat vaarassa, paitsi Euroopan komissio. Haluan, että kollegalla on huomenna rohkeutta toteuttaa ne tehtävät, jotka parlamentilla on annettu ja äänestää näitä vastalauseiden puolesta, jotka minä olen jättänyt yksin omaan kansalaisten terveyden nimissä. Kiitos. Paljon kiitoksia edustaja Omarji. Nyt haluaisin pyytää varjoesittelijöitä käyttämään puheenvuoroja. Edustaja Florence, olkaa Liike. Noin parahin nuori kollega mielestäni vaikutatte oikein sympaattiselta henkilöltä, mutta minulla on sellainen vaikutelma, että teillä on kyllä aika paljon lahjakkuutta entisten toimien kritisoimisessa. En oikeastaan voi allekirjoittaa mitään, mitä sanoitte tässä nyt, kun ajatellaan vaikkapa Linda McAvenia, entistä kollegaa tässä valiokunnassa, joka on tehnyt kovasti, kovasti työtä tupakkalobbia vastaan päivin ja öin. Ja me saimme sitten jotain aikaan ja olimme hyvin ylpeitä siitä, mitä aikaan saimme. Enkä minä nyt täällä yleensä kehuskele demareita mitään turhanpäitenen tosiaankaan, mutta me teimme hyvää työtä Linda McAvenin johdolla ja älkääpäs nyt lähtekö tätä vesittämään. Toiseksi uskon, että teidän kannattaisi nyt ottaa huomioon, että olette ihan liian myöhässä. Olette myöhässä. Eli jos ette tykkää tästä seurattavuudesta, niin sitten poliittisen perheenne olisi tullut huomattavasti aikaisemmin neuvotteluissa tai kolmikantavaiheessa puuttua asiaan, mutta eipäs puuttunut. Meillä päin sanotaan, että joulun aikaan, että kun viides adventtikynttilä palaa, niin sitten joulu meni jo ohi. Ja näin sanoisin nyt teille. Eli että jos ette mitään muuta keksi, niin kyllä, kyllä ensi kerralla herät, herätte sitten hiukan aikaisemmin. Nyt on aivan liian myöhäistä. Nythän tässä puhutaan tästä äh, määritelmästä riippumaton. Kuka on riippumaton? Olenko minä riippumaton? Ei, eh, minä olen maanviljelijä ja monissa asioissa en ole ollenkaan riippumaton. Eli tämä määritelmä, riippumattoman määritelmä on aina hyvin, hyvin hankala. Ja nyt sitten nähdään, että komissio on kuvaillut äh, tämän myös valitet- se komission virkamies, äh, joka valitettavasti on nyt siirtynyt muihin tehtäviin, hoiti tämän aivan erinomaisella tavalla. Ja minä kyllä sanoisin, että meidän täytyy käyttää parlamentaarisia keinoja hyväksemme, että tämä vastalause ei saa enemmistöä. Enkä halunnut hyökätä teitä vastaan henkilökohtaisesti nyt ollenkaan, ää, ei, mutta kun tämä ei ole edes ensimmäinen kerta, kun te ryhdytte näihin hommiin. Etsikää nyt joku toinen asia, missä teillä on menestyksen mahdollisuudet. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Edustaja Panjo. Euh, la présidente, euh, chers euh, Kiitoksia puheenjohtaja hyvät kollegat. Aivan aluksi muutama sananen. Haluaisin todeta, että tässä kyseessä on kysymys, jonka tunnemme hyvin täällä ENY-valiokunnassa. Edustaja Florence viittasi työhön, jota me olemme tehneet äh, vuonna 2014 Linda McEvanin johdolla, jota lopultakin saisimme hyväksyttyä direktiivin, jonka saimme aikaan, niin tuli valtava poliittinen taistelu. Ja tuolloin 2014 minä johdin työryhmää, joka nimenomaan pyrki vastustamaan tupakkatuotteiden sanelua tupakkatuotteissa ja me olemme kaikki olleet kovasti työnä mukana tuossa, tuossa työryhmässä. Ja esimerkiksi tässä Euroopan unioni, Euroopan komissio, komissio aikaisemmin rahoitti tiettyjä tupakkatuotteita ja tämä saatiin loppumaan. Olemme nähneet viime vuosina, että tupakkayritysten puuttuminen poliittiseen päätöksentekoon oli hyvin suurta. Ja Philip Maurice ja tuo teollisuus saatiin perääntymään, mutta taistelu jatkuu ja se jatkuu tämän jäljitettävyyden myötä. Ja milloin täytyy todeta, että se mitä me päätimme tuolloin eh, vuoden 2014 tupakkatuotedirektiivin yhteydessä oli riippumaton jäljitettävyysmahdollisuus, jonka jäsenmaat toteuttaisivat. Jäsenmaat eh, 20. päivä toukokuuta 2018 lähtien me voitimme tuon taistelun, se on jo voitettu, ja monopolia ei tuon päivän jälkeen voi olla. Philip Morris tai tämä tupakkateollisuus, nehän haluaisivat yhä nauttia monopolista jäljitettävyyden suhteen, mutta samaan aikaan meidän taistelumme on sitä, että meidän täytyy varoa, että yksi monopoli korvaa tässä toista. Me tiedämme, että meillä on yrityksiä Euroopassa, jotka haluaisivat järjestelmän korvata, jotta harjoittaisivat sitten sen jälkeen sellaista jäljitettävyyttä, joka ei olisikaan riippumaton tai avoin. Meidän täytyy siis toimia niin, että toimenpanoasetus voisi tehdä mahdolliseksi todellakin sen, että me voimme saada mahdollisimman paljon avoimuutta aikaan, sillä tiedämme, että tämä säädös päinvastoin kuin poliittinen taistelu tuolla 2014 kehittyi, olisi jotakin riippumatonta. Tämä äh, kodifiointi poistettaisiin jäljitettävyydestä. Ja kuten edustaja Florence sanoi, meille tämä on prioriteettitaistelu. Ja sen lisäksi, jos ajattelemme on 24. Äh, ähm, kesäkuuta 2017 ratifioinen tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen, sehän toteutuu vasta kuin 40 puuttuva ratifiointia, josta nyt 35 on saatu aikaan, on tehty. Eli tässä yhteydessä who pyrkimys on kiitettävä, mutta se, että jo kymmenen vuotta kehitetty järjestelmä mm, asettaisiin sivuun tämän who järjestelmän vuoksi vuonna 2020, siis 2020 eikä 2018, kuten meidän oli tarkoitus Euroopan unionissa tehdä. Tämäkin taistelu oli jotakin, mitä meidän piti käydä, ja me voitimme sen. Yhteenvetona sanoisin, meidän täytyy tehdä kaikki, jotta varovaisuus olisi mahdollisimman suurta, ja jotta tämän järjestelmän, jäljettävyysjärjestelmän riippumattomuus ja avoimuus voitaisiin todella toteuttaa. Tässä uskon, että Junos Margia esittelijämme, jota kunnioitan hänen työssään. No nyt kun hän tämän ongelman laajuuden huomaa poliittisessa taistelussa, pyytäisin häntä liittymään meidän työryhmäämme, että meillä olisi yksi sotilas lisää taistelussa, jotta voisimme todellakin tuleviakin taisteluja voittaa, kuten viime vuosina thank you very much. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Jäätemäki. Edustaja Rissin puolesta. Frederik. Puheenjohtaja Riis on varjoesittelijämme, mutta pyysi minua puhumaan hänen puolestaan, kun hän ei paikalle päässyt. Hän haluaa painottaa seuraavia kohtia. Ramarjeen argumentit ovat samoja, joita kuulimme EFD-ryhmän jäseniltä marraskuun lopulla viime vuonna. Ja ympäristövaliokunta hylkäsi ne suurella enemmistöllä. Mukaan lukien ryhmämme Alden jäsenet Rava Riis, haluan myös muistuttaa meitä siitä, että seurattava track and trace järjestelmä merkitsee kattavaa muutosta. Tapa, jolla teollisuus tuottaa savukkeita ja irtotupakkaa on uuden valvon alla. On ihan uutta, että yksikkö tunnisteet laatii riippumaton kolmassa puolella jonka jäsenvaltiot nimittävät. Ja tupakkateollisuudella ei ole mitään osaa trakkausjärjestelmän luomisessa Rava Riisa myös sitä mieltä, että järjestelmä ei ole täydellinen. Parannuksille on sijaa, koska tupakavalikoilla on myöskin mahdollisuus valita yritykset, joissa dataa säilytetään. Vaikka me tiukempia kriteerejä vaadittisimmekin, meillä on takeita, että järjestelmä – järjestelmä oli siis täysin suojassa suurten valmistajan vaikutukselta. Lopuksi Rava Riisa haluaa painottaa sitä, että jos tämä vastalasi menisi läpi, koko seurantajärjestelmä ja tämä toteuttamatta 2019 toukokuussa, niin kuin suunnitelma on, mitä pidettäisiin suurena voittana tupakkateollisuudelle. Eikä tämä ole se viesti, jonka ympäristövaliokunta haluaa lähettää. Siksi Frederik Riis ehdottaa, että ryhmämme vastustaa tätä vastalausetta huomenna aamulla. Ja luotamme Lady ja Santeen taistelussa tupakkatuotteita vastaan. Kiitos. Thank you very much. Now, Madame Gerling. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Görling. Kiitos vain puolhyösti ECR-ryhmä katsoo, että tämä on jälleen sellainen aihe, jossa vastalause hyväksyttyä päätöstä vastaan olisi vahingollinen, vaikka se nyt varmaan hyvää tarkoittava onkin. Ehkä joissain poikkeustapauksissa voidaan toimia niin, että yhteispäätösmenettelyllä sovittua lainsäädäntöä on uudelleen tarkasteltava ennen kuin se astuu voimaan, mutta näitä tapauksia on harvoin, ne ovat poikkeuksia, ja tämä tapaus ei näihin kuulu. Olen samaa mieltä siitä, mitä edustaja Riis lähetti tervehdyksenä, että koko tämä, tämä ala jäisi liian avoimeksi ja eihän ennen vuotta 2022 kuitenkaan globaalia järjestelmää oteta ää, käyttöön. Miksi vii, viivytellä? Ää, vaikka järjestelmämme ei olisikaan täydellinen, niin se kuitenkin tarvitaan. Ja mielestäni tässä ei ole kyllä mitään perustaa aloitteita esitetty, eli me vastustamme vastalausetta. Kiitoksia. Haluatko muut jäsenet käyttää puheenvuoron? Ellei näin ole, käännön komission pariin. Santi pääosaston vaaraa pääjohtaja, olkaa hyvä. I would like first of all to thank the MV... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää ENY-valiokuntaa siitä, että kutsuitte komission vastaamaan päätöslauselman luonnokseen koskien tiedon säilytyssopimuksen yksityiskohtia, jotka liittyvät tupakotuotteiden jäljittävyysjärjestelmään. Komissio hyväksyi 15. joulukuuta viime vuonna tämän järjestelmän ja tuolloin myöskin hyväksyttiin toimeenpanoasetus koskien jäljittävyysjärjestelmän toimintaa ja toimeenpanoasetus tupakkatuotteisiin liittyviä turvallisuusnäkökohtia koskien. Nämä ovat pohja Euroopan unionin laajuisen jäljitettävyys- ja turvallisuusjärjestelmän luomiselle tupakatuotteiden osalta artikloiden 15 ja 16 mukaisesti direktiivissä. Haluaisin aloittaa toteamalla, että hyvin tarkasti olemme ottaneet huomioon tämän päivän aiheena olevan päätöslauselman luonnoksen aiheen. Ja haluaisin kertoa, miksi komissiosta mieltä, että nämä ilmaistut huolet eivät ole perusteltuja. Ensinnäkin menettelyllinen kysymys, joka on tärkeä tuoda esiin. Me huomaamme, että suurin osa huolista, jotka on ilmaistu päätöslauselma tekstissä, luonnoksessa liittyvät jäljittävyysjärjestelmään ja toimeenpanoasetukseen koskien jäljittävyysjärjestelmän toimintaa, eikä nykyään tällä hetkellä tarkastelussa olevaan delegoituun säädökseen. Tätä toimeenpanoasetusta on Envi vastustanut ja tämä keskustelu on jo käyty viime vuonna. Envi-valiokunta tuolloin ilmaisi kantansa, että järjestelmän käyttöönottoa pitäisi lykätä, ottaen huomioon kuitenkin monet huolet, joita on tehty tässä luonnoksessa Haluaisin kuitenkin vastata lyhyesti ja minun vastaukseni koskee erityisesti erittäin tärkeää kysymystä jäljittämisjärjestelmän riippumattomuudesta haluaisin vakuuttaa, että hyvin paljon suojatoimia on tehty, että voisimme varmistaa sen, että jäljitysjärjestelmä on täysin kansallisten viranomaisten ja komission valvonnassa. Näiden turvallisuustoimien yksityiskohtat ovat komission yksikön valmistelemissa teknisissä asiakirjoissa, jotka on toimittu ENY-valiokunnalle tuotu esiin, mutta haluaisin kaksi näistä erityisesti tuoda esiin. Ensinnäkin se, että meillä on arviointikriteerejä jotka on määritelty tiukasti, varmistavat sen, että kaikki osapuolet järjestelmässä ja niiden alihankkijat ovat riippumattomia tupakkateollisuudesta. Nämä yksityiskohtaiset kriteerit liittyvät oikeudellisiin, oikeudellista riippuvuutta ja taloudellista riippumattomuutta, kuten myöskin eturistiriitiä käsitteleviin osioihin. Haluaisin kiinnittää huomionne myös siihen, että järjestelmä takaa viranomaisille valvontaa. Tässä yhteydessä erityisesti haluaisin viitata eh, avaintehtävien tunnistamiseen kahdessa jäsenmaassa. Tämä tulee vaatimaan kolmatta osapuolta täysin sääntöjen eh, mukaan, mukaan toimintaan. Haluaisin korostaa sitä, että tämä tehtävä on kaikkein perustuvan luontoisia havaintoja, kun komissio teki yksityiskohtaisen arvioinnin valmistellessaan äm, näitä säädöksiä. Valmistelussa oli teknisiä ja muita avainkohtia, erilaisia asiantuntijoita, avainasiantuntijoita ja ulkopuolisia mm, neuvonantajia. Havaittiin myöskin, että rajattu määrä teknisiä alatehtäviä, kuten esimerkiksi yksityiskohtaiset indikaattorit pakkauksissa, eivät vaarantaisi järjestelmää sillä ehdolla, että muita järjestelmiä olisi mukana, erityisesti hyvin kattavaa dataa, jonka kautta voitaisiin toimeenpanoa oikea-aikaisesti seurata. Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan unionin jäljittävyysjärjestelmä tulee olemaan täysin riippumaton tupakkateollisuudesta ja viranomaisten valvonnassa, ja siksi se pystyy artikla äh, kahdeksan täysin täyttämään FT, äh, FCTC-protokollassa. Tämän päivän keskustelun aiheeseen liittyen haluaisin huomauttaa, että vaatimus äh, toimittajille ja tuottajille koskien datan säilytystä riippumatta laittomien laitosten kautta on jo tupakkadirektiivissä artiklassa 50 mukana oleva vaatimus tämä vain heijastelee vaatimusta ja e, niitä ratkaisevan tärkeitä elementtejä, jotka täytyy ottaa huomioon. Täytyy ottaa huomioon, että tällainen kontraktuaalinen suhde myöskin e, koskee tiedon säilytyksen kuluja ja sitä, että ne kuuluvat tupakkateollisuudelle, kuten artikassa 8 FCTC puitesopimuksessa määritellään. Tämä kysymys on sekä komission TPDn tupakkatuotedirektiivin linjoilla että tupakkadirektiivin että WHO puitesopimuksen linjoilla nämä muutokset, joita luonnoksessa mainitaan, vaatisivat jo tehdyn toimeenpanosäädöksen avaamista, mutta myöskin tupakkadirektiivin avaamista, ja tämä aiheuttaisi väistämättä suuria myöhästymisiä järjestelmän käyttöön otossa, ja tekisi mahdolliseksi tupakkateollisuudelle jatkaa säätelemätöntä toimintaa jäljitettävyyden kannalta tulevaisuudessa, ja tämä on sellainen tulos, jonka komissio haluaisi estää. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Ja haluaisiko esittelijä Omerji lausua sana sen? One minute. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Merci. Kiitoksia. Minuutissa sanoisin, että tämä on Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta ja parlamentin jäsenten oikeus esittää vastalause. Ja kun me sen teemme, me vahvistamme Euroopan parlamenttia sen Euroopan komission valvontatehtävissämme. Me käytämme tätä oikeutta, se on normaalia, eikä siitä pidä kavahtaa. Me törmäämme tähän asenteeseen, joka on aika tyypillinen yksin muuta maailmaa vastaan. Kuka meistä tai teistä on oikeassa, sen historia näyttää. Mutta uskonpa, että tässä on myös unohdettu skandaalit, jotka koskevat tupakkateollisuuden puuttumista asiaan. Monet ovat unohtaneet myös ne paineet, joita on syntynyt, kohdistettu täytyisi ajatella, että mitään paineita ei ole, jos sitä kannattaa. Ja täytyisi ajatella, että se olisi manipuloinut järjestöjä. Ja täytyisi ajatella, että meppejä kohtaan ei olisi kohdistunut paineita, ja sitä mitä silmässä usko, niistä sanoin. Mutta kukaan ei ole substanssia kiistänyt täällä. Ja kaikki ovat sitä mieltä, että parannuksia pitäisi saada aikaan. Mutta hyvin uskon, että minulla on ollut jatkuvia tapaamisia maailman terveysjärjestön kanssa. Ja kaikki ovat sitä mieltä, että artiklaa kahdeksan ei ole kunnioitettu. Parannuksia täytyy saada. Ja tästä syystä vastustukseni puheenjohtaja keskeyttää. Paljon kiitoksia. Nyt kaikki ovat käyttäneet puheenvuoron. Äänestämme asiasta huomenna ja me näemme sitten, meneekö tämä läpi. Näemme myöskin tuloksen täysistunnossa maaliskuussa. Seuraava asia esityslistalla on Euroopan unionin ja Kiinan suhteiden tilanne. Me tarkastelemme luonnosta Edustaja Eik on valmistelijana. Hän voi käyttää nyt puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Parhaat kollegat, aivan ensin haluaisin ilmaista iloni siitä, että valiokuntamme tällä lausunnolla antaa merkittävän panoksensa AFETin mietinnölle EUn ja Kiinan välisistä suhteista. Uskon, että siitä perustellusta huolesta huolimatta, jota kansalaiset ja eri tahot ovat ilmaisseet, Euroopan unionin on hyvä tehdä kansantasavallan kanssa yhteistyötä ja ilmasto- ja ympäristöasioissa. Euroopan unionin ja Kiinan tulee vahvistaa yhteistyötään. Kiinan ja Euroopan unionin molempien edun mukaista on ajaa puhtaiden energialähteiden käyttöä ja hiilestä luopumista. Kiinahan on maailman suurin elintarvikkeiden tuottaja ja näin ollen Kiinalla ja EUlla yhdessä on muun muassa merkittävä vastuu antibioottiresistenssin torjumisessa. Ja nyt kun Euroopan unioni ei enää voi luottaa Yhdysvaltoihin tehokkaan ilmastopolitiikan alalla, No, jos nyt äh, aiemminkaan saatoin meihin luottaa, niin nyt äh, Kiina on sitten mielestäni erittäin sovelias ehdokas yhdessä Euroopan unionin kanssa äh, ajamaan tätä ilmastoasiaa yhdessä. Euroopan unioni voi tehdä vain rajallisen osuutensa ilmastonmuutoksen torjumisessa. Ajatellaan mm, tulvia, merenpinnan nousu, nousemista, kuivuutta, metsäpaloja ja muita ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia luonnonkatastrofeja, niin meidän tulee todella tehdä Kiinan kanssa tiivistä yhteistyötä voidaksemme torjua näitä eri ongelmia. Kyllä Kiina ja EUhan ovat jo ihan hyvällä tiellä, kun katsotaan vaikkapa tämänhetkisiä kansantasavallan merkittäviä investointeja sähköiseen liikkuvuuteen, aurinkoenergiaan, tuulienergiaan. Kiinalaiset yritykset 35 miljardia euroa vuonna 2016 investoivat Euroopan unionin alueella näihin. Ja katson, että tieteen ja tutkimuksen alalla meidän tulee pyrkiä vahvaan yhteistyöhön Kiinan kanssa. Kiinan ja Euroopan unionin täytyy luoda parhaat välineet ilman saastumisen torjumiseksi ja fossiilisista polttoaineista luopumiseksi tai niiden käytön vähentämiseksi. Kun ajatellaan talouskasvun laatua Kiinassa ja Euroopan unionissa, niin laadukkaan talouskasvun kautta voidaan luoda miljoonia työpaikkoja. Uskon, että löydämme lausuntoon oikein hyvän konsensuksen ja näin voimme välittää merkittävän viestin jäsenvaltioille. Kiitos. Paljon kiitoksia seuraavaksi edustaja Faria. Eh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin onnitella edustaja Ekiä, joka on tässä lausunnossa esittelijänä koskien Euroopan unionin ja Kiinan suhteita. Tämä on lausunto AFET-valiokunnalle ja lausunnossa korostetaan ympäristöulottuvuuksia. Norjassa lähellä Venäjän rajaa vieraillessamme keskustelimme kollegoiden kanssa hyvin paljon investoinneista ja niistä avoimista ovista Venäjälle, joita meillä oli. Ja totesimme tuolloin, että meidän tulisi pyrkiä jatkamaan yhteistyötä Kiinan kanssa, mutta myöskin Venäjän kanssa ja muiden kumppaneiden kanssa. Kuitenkin tästä huolimatta olemme aina todenneet, että me halua antaa periksi tai uhrata eurooppalaisia perustavanluotoisia arvoja, eli perusoikeuksia ja demokratiaa. Euroopan unioni edustaa näitä arvoja. Joten totta, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä, mutta meidän täytyy myöskin ottaa arvomme huomioon. Meidän täytyy korostaa Kiinan suhteissa myös näitä suhteita. Tiedämme kyllä, että ympäristökysymykset ovat tärkeitä, mutta emme saa vaieta perustavanluotoisen tärkeistä asioista, ihmisoikeuksista. Ne ovat meille kaikille tärkeitä. On aivan selvää, että ympäristöpakolaiset äh, ovat myöskin asia, joka huolestuttaa meitä. Ja perusoikeuksien puolustaminen tarkoittaa myöskin sitä, että ilmastopakolaisia tulisi puolustaa. Mutta edustaja Eke, toistan tässä teidän lausunnossanne. Tiedän, että te olette korostaneet erityisesti ympäristökysymyksiä. Te todellakin tässä koskittelitte hyvin tärkeitä ympäristöä koskevia kysymyksiä. Voimme varmaankin tarkistuksia vielä esittää ja parantaa niiden kautta tekstiä. Tämä on totta, erityisesti siinä, kuinka käsitellään perusoikeuksia. Joten jos sallitte, edustaja Eek, tähän alkuperäisen tekstinne esitän tarkistuksia, sillä me emme voi jättää sivuun näitä jatkavia ihmisoikeusloukkauksia Kiinassa. Sillä joka tapauksessa ympäristöoikeudet vaikuttavat myöskin ihmisoikeuksiin olipa kyseessä sitten Eurooppa tai Kiina. Minulla on mahdollisuus käyttää jo täysistunnossa monta kertaa puheenvuoroja Kiinaan liittyen. Erityisesti olen puhunut kansalaisista, joita on vainuttu, sillä he ovat eri mieltä kuin Kiinan hallinto, ja mielestäni tällainen pitäisi saada loppumaan. Hyvä puheenjohtaja, minä tulen esittämään päätös tähän luonnostekstiin tarkistuksia. Edustaja Ekille. Ympäristökysymyksissä hänen tekstinsä on hyvä, mutta me haluaisimme lähettää vielä tarkistuksia, että voisimme parantaa tekstiä ennen kuin se siirtyy sitten ulkoasiaan valiokuntaan. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Lainen. Kiitos puheenjohtaja. On äh, hyvä ja oikein, että ympäristövaliokuntaa lausuu mielipiteensä Afetin mietintöön EUn ja Kiinan välisistä suhteista, koska ympäristösuojelun alalla voimme saada paljonkin aikaan EU ja Kiina siis. Edustaja Ekkiä haluan myös kiittää tästä lausuntoluonnoksesta. Mielestäni hän on siinä nostanut esiin tärkeitä aiheita, jotka ovat todellisia kulmakiviä yhteistyölle EUn ja Kiinan välillä. Edustaja Faria, Kiina on suuri maa se on ikään kuin monta maata yhdessä. On hyviä puolia, joista pidämme, ja sitten huonompia, joista emme pidä. Ja aivan varmasti päämietinnöstä, Pelderin mietinnöstä tullaan myös näkemään näitä asioita. En tiedä, tuleeko meidän ympäristövaliokunnan lausunnossa kattaa seikkoja, jotka kuuluvat pikemminkin muille valiokunnille. Kyllä, hyvä ympäristö on tietenkin ihmisoikeus sekin ja puhdas vesi, puhdas ilma, terveellinen ravinto ovat ihmisoikeuksia nekin. Ja voimme ollakin iloisia ja tyytyväisiä siihen, että kommunistinen johto on tämän tunnustanut, koska viimeisin viisivuotissuunnitelma, eh, joka esiteltiin puoluekokouksessa, oli leimallisesti ekosivilisaatioon pohjautuva. Kiina on niin valtava ja merkittävä maa, että siellä tapahtuvat asiat vaikuttavat luonnollisesti myös muihin maailmankolkkiin ja meihin. Ilmastonsuojelussa ja resurssitehokkuudessa tämä tietenkin vaikuttaa myös meihin. On monia voimavaroja, jotka ovat hyvin kortilla maailmassa. Ja jos Kiinassa tilanne huononee, niin se huononee koko ihmiskuntaa ajatellen. Samaa voisi sanoa myös Intian tai muiden suurten maiden kohdalla, mutta se ei ole nyt tämän keskustelun aihe. Kyllä, ilmastopolitiikka on maailman ekosysteemin puolustustoimien keskiössä ja kiinalaiset ihan omankin etunsa nimissä ovat kääntäneet kelkkansa. Aiemmin ne olivat pikemminkin puolustuskannalla. Nyt ovat lähteneet vahvan politiikan linjalle ja voimme olla kyllä tyytyväisiä siihen, kun ajatellaan vaikkapa Kiinan suurkaupunkien hirveää Äh, laatua, niin nyt äh, sitten Kiinassa on päätetty radikaaleihin toimiin ryhtymisestä ilmanlaadun parantamiseksi. Ja meidän tulee olla tyytyväisiä näihin ilmastonsuojelutoimiin. Mitä tulee sitten YK COP-konferensseihin, niin meidän täytyisi ehkä puhua Kiinalle tiukasti Bonnin COP23 nähtiin, että Kiina edelleen ne jakaa maailman ikään kuin kahteen osaan teollisuusmaihin, joiden on tehtävä kaikkeensa, ja kehittyviin maihin, joiden täytyy tehdä huomattavasti vähemmän, ja Kiina laskee itse itsensä pikemminkin kehittyväksi maaksi kuin teollisuusmaaksi. Ja kyllä COP24 Puolassa ää, täytyy kyllä saada tähän muutos. Kyllä Kiinan täytyy antaa panoksensa, ja mitä pikemmin sitä parempi. Ja nyt puhun myös taloudellisesti julkisesta panoksesta ei Kiina ole mikään köyhä maa enää, se on rikas maa. Ja tähän mennessähän Kiina ei ole vihreään ilmastorahastoon osallistunut. Sillä on ollut omia rinnakkaisia rakenteita. Tästä minä en pidä. Mielestäni monenvälisissä rahastoissa Kiinan täytyy maksaa osuutensa. Kiina on nyt myös äh, käynnistänyt päästökauppatoimia luonnollisesti miettii. Täytyy sen, heidän päästökauppajärjestelmänsä täytyy kattaa jatkossa myös muita aloja ja myös hiilen, hiilen polttaminen jatkossa. Ja täytyy tietenkin pyrkiä ilmasto ystävällisempään suuntaan. Puhuisin vielä kiertotaloudesta, resurssitehokkuudesta. Maassa on 1,4 miljardia ihmistä, kansalaista, eli kyllä siellä on paljon tehtävää. Nyt Kiina on sulkenut ovensa EUn jäteviennille Kiinaan. Täysin ymmärrettävää, heillä on oma jätettään ihan kylliksi, eivät halua enää meidän jätettämme. Ja tietenkin tämä aiheuttaa sitten myös painetta meidän kierrättää entistä paremmin. Sitten vielä energia ja liikenne, tähän viitattiin, eli sähköiseen liikkuvuuteen. Tässäkin on kyllä hiukan protektionismia että akut saavat olla vain kiinalaisia eikä muita akkuja muun muassa hyväksytä. Tulen tekemään joitain tarkistuksia edustaja Ek parantaakseni tekstiänne entisestä. Kiitos. Thank you very much, Mr. Linen. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi Görling, olkaa hyvä. Kiitän esittelijä lausunnosta pitäytyisin ympäristökysymyksissä. En sanoisi, että ihmisoikeuskysymykset eivät olisi tärkeitä, mutta tarkoituksena on puuttua ympäristökysymyksiin. Ja jos tarkastelemme strategista agendaa, yhteistyöalueet ovat rauha, vauraus, kestävä kehitys ja äh, vuorovaikutus kansalaisten tasolla. Minä haluaisin, että meillä olisi näkemys Euroopan ja Kiinan tulevaisuudesta, jos olisi paljon enemmän yhteistyötä kuin mitä on ehdotettu. Minusta mietinnön äänensävy on mukava, se on ystävällinen, siinä ei ole vaatimuksia, siinä puhutaan yhteistyöstä. Juuri niin pitää toimiakin. Meidän pitäisi esittää sellaista kantaa, että me hyödymme paljon enemmän yhteistyöstä ympäristökysymyksissä sen sijaan, että här rähjäämme Kiinalle, kun se ei saa tuloksia aikaan. En sanoisi, että olisi alueita, joissa on huolenaiheita. Esimerkiksi tällä hetkellä ajankohtainen aihe on äh, lentola. Ja Kiina aliarvioi jotakin korvaavia toimenpiteitä. Ja tässä meillä voisi olla läheistä yhteistyötä korvaavien toimenpiteiden arvioinnissa ja laajemmin päästökaupassa. Me voimme hyötyä paljon yhteistyöstä Kiinan kanssa, että luovat järjestelmää, joka täydentää meidän järjestelmään, niin että siirtyisimme kohti globaalia järjestelmää. Sen sijaan, että vain nälkättäisimme siitä, että eivät toimi tavalla, jota me haluaisimme. On paljon hyötyä saavutettavissa yhteistyöllä. Minusta on hyvä tästä on katsonut pääalueita. On muutama alue, jossa, jossa teen lisätarkistuksia erityisesti säätelyjärjestelmissä. Koska EU-Kiinan suhteissa on paljon tilaa säätelyn lähentymiselle. Viime vuosina olemme nähneet, että Kiinalla on kaksi, kolme valintaa. Voivat asettaa omat standardinsa, voivat seurata Yhdysvaltojen mallia tai EU-mallia. Ne eivät koskaan saa mutta meidän edussamme saada mallia. Tämä mietintä tarjoaa mahdollisuuden puhua eduista. Niin, että jos lähentyminen olisi suurempaa, kun me esimerkiksi luomme uusia sääntöjä esimerkiksi muovin plastikin suhteen, kiinalaiset ymmärtäisivät ja Kiinalla vastaavia toimia. Ja sitten järkeästi myöntää, että Kiinan päätökset viime aikoina muovin äh, suhteen ovat luoneet kansainvälisen tunnelman ja määränneet tahden. Ja sitten eläinten hyvinvointi. Tänä viikonloppuna yhdessä sekunnassa oli tärkeitä raportteja. sen puhuttiin äh, sperman ja munasolujen viennistä. Kiinan karjan äh, helmäyttämiseksi laskivat paljon enemmän lihaa ja meillä on hyvä mahdollisuus myöskin saada eläinsuojelulainsäädäntöä lähestymään. Tämä on hyvä alku, se on hyvä. On jotain lisättävää, mutta oikeaan suuntaan mennään. Thank you. Madam, ja... Kiitoksia edustaja Jätemäki. Your chair. I Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Ekiä tästä erittäin hienosta työstä ja huolimatta yhden sivun rajasta te otitte suurimman osan niistä avainkysymyksistä liittyen ympäristöön, joita pitäisi käsitellä Euroopan unionin ja Kiinan suhteissa. Olen tyytyväinen siihen, että täällä on mukana asioita, jotka korostavat kansanterveyttä erityisesti koskien ähm, mikrobilääkeresistenssiä. Euroopan unioni ja Kiina yhdessä ovat vastuussa suuresta osasta maailman kasvihuonepäästöjä ja yhteistyön vahvistaminen ja asiantuntemuksen jakaminen päästöjen kohdalla on hyvin tärkeä kysymys. Minä pyrin käsittelemään tätä asiaa laajemmin tarkistuksessani. Uskoakseni meidän pitäisi tunnustaa se hyvä työ, se erittäin hyvä työ, jota Kiina on aloittanut monilla aloilla, mutta meidän pitäisi myöskin rohkaista Kiinaa jatkamaan yhä kunnianhimoisemmin. Haluaisin myöskin korostaa tiettyjä erityissektoreita yhteistyön alalla. Tälläkin hetkellä meillä on käynnissä neuvotteluja kattavasta sopimuksesta koskien investointeja Euroopan unionin ja Kiinan välillä ja minä olen eh, asettamassa sellaisia tarkistuksia, jotka vetoavat kestävien investointien puolesta, koska aipp investointipankki on melkoisen uusi. Haluaisin vedota niihin osapuoliin, jotka ei PPn kanssa tekevät yhteistyötä, jotta nämä käyttäisivät äänenpainojaan ja vetoaisivat suuremman ympäristöystävällisyyden puolesta, kun investointeja tehdään. Infrastruktuuri ala tulee vaatimaan miljardien dollarien investointeja tulevaisuudessa auetessaan, ja tämä on valtava mahdollisuus tai riski riippuen siitä, minkälaisia päätöksiä tehdään. Haluaisin myöskin osoittaa kunnioitustani pitkäikäiselle Euroopan unionin ja Kiinan väliselle aloitteelle, jonka tarkoituksena on laittomia hakkuita vastustaa. Me tarvitsemme puun alkuperän selkeämpää valvontaa ja globaalia toimintaa. Tässä Euroopan unioni ja Kiina voisivat olla globaalisti kumppaneina. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Oliko muita jäseniä, jotka haluavat käyttää puheenvuoron tästä asiasta? Ellei näin ole, pyytäisin komissiota käyttämään puheenvuoron. Yes, please. Good morning. I'm not from the commission, but... Huomenta. Minä en ole itse asiassa komission edustaja, vaan ulkosuhde hallinnon edustaja, koska tämä kuuluu EUn ja Kiinan välisiin suhteisiin. Vieressäni on kuitenkin komission edustaja, joka on valmis antamaan teille lisää tietoja. Joka tapauksessa haluaisin kiittää teitä tästä tilaisuudesta osallistua tähän keskusteluun ja tarjota meidän kommenttejamme tähän lausuntoluonnokseen yleisenä huomiona, niin kuin muutkin aiemmat puhujat ovat maininneet. EUn ja Kiinan suhteet ovat aika monimuotoiset, kattavat ja monet asiat, joista olemme samaa mieltä ja sitten taas monet asiat, joista olemme eri mieltä, ovat tietenkin käsitteillä ympäristö, elintarviketurvallisuus, kansanterveys kuuluvat niihin asioihin, joista meillä on erittäin myönteinen agenda. Ja näin ollen tässä lausuntoluonnoksessa nostetaan esiin koko joukko tärkeitä seikkoja, joita mekin seuraamme päivittäisessä yhteistyössämme Kiinan kanssa. Täällä jo mainittiinkin näistä seikoista monta, kuten esimerkiksi yhteistyö kestävän kehityksen tavoitteiden alalla, myös matala hiilikehitys, jäte, jätteenvienti Kiinaan. Ja tässähän myös viitataan Kiinan kehityksen sellaisenaan. Periaatteessa me kyllä tunnustamme sen merkityksen ja erityisesti Kiinan uudistustukset, jotta päästään nämä ympäristöystävällisempään yhteiskuntaan. Kaiken kaikkiaan toteaisin, että yleissuhtautumisemme on myönteinen tähän lausuntoluonnokseen mutta meidän kannaltamme tärkeää olisi se, että tässä loppulausunnossa tunnustettaisiin meidän ja Kiinan suhteiden monimuotoisuus ja todella myös monimutkaisuus. Ja olemme valmiit tekemään kanssanne yhteistyötä paitsi tämän lausunnon myös yleisesti ottaen mietinnön valmistelussa. Kiitos. Thank you very much, Mr. Eck. Paljon kiitoksia, edustaja Eck. Olkaa hyvä. Ja vielen dank, Frau. Kiitos puheenjohtaja. No niin, tähän loppuun vielä. Minä kirjoitin tämän eh, tekstin nimenomaan ENVI-valiokunnan kannalta, elintarviketurvallisuus, ympäristö, kansanterveys. Minä en tässä nyt ihmisoikeuksiin puuttunut ihmisoikeuksista mielestäni huolehditaan hyvin toisaalla. Tämä tietenkään sitä tarkoita, etteikö me, ettäkö meidän tulisi ympäristövaliokunnassa vitata kintaalla ihmisoikeuksille ei, mutta meillä on oma vastuu alamme. Ja tietenkin minä säilytin hyvin myönteisen ilmaisun tässä tekstissä. Olen asunut kuusi vuotta Aasiassa ja neuvotteluasema ja tilanne on parempi, jos aasialaisille eh, puhuu ystävällisesti ja eh, kiinalaisia ei kannata aina vain osoittaa sormella ja sitten sen jälkeen eh, yrittää aikaa saada hyvä lopputulos. Silloin ei juurikaan pääse puusta pitkään. Olen tässä siis tosiaan yrittänyt kulkea oikeaan suuntaan ja tietenkin jo nyt iloitsen yhteistyöstä kanssanne, että saamme hyvän lopputekstin. Kiitos. Kiitoksia. Tarkistusten jättämisen takaraja on 6. maaliskuuta kello 11 ja äänestämme Envissä 25. ja 6. huhtikuuta jompikumpi päivä ja Afetissa 20. päivä kesäkuuta asiasta äänestetään. Nyt voimme siirtyä seuraavaan asian esityslistalla ja haluaisin nyt heti toivottaa Alexis Gustilin Euroopan huumausaineiden seurantakeskuksesta. Tervetulleeksi virasto sijaitsee Lissabonissa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun meidän valiokuntamme kuulee keskuksen edustajaa. Yleensä Libyvaliokunta seuraa tätä seurantakeskusta lähemmin, mutta uskoakseni työ on myöskin meidän valiokuntamme työtä lähellä. Tämä virasto seuraa läheisesti uusia psykoaktiivisia aineita aikaisen varoituksen järjestelmän kautta ja haluaisin muistuttaa, että Envi on valmistellut monia lausuntoja koskien lainsäädäntöä, joka käsittelee uusia psykoaktiivisia aineita ja niiden mahdollisia aiheuttamia vaaroja kansanterveydelle. Me myöskin äh, EMCDDAn työtä seuraamme sen äh, hepatiitin seurannan alalta. Eli tervetuloa Alexis Goodseed ja olkaa hyvä. Kiitos ja hyvää iltapäivää. Ja ympäristövalikunnan jäsenet, meillä on nyt oikeus olla tänne kutsutuksi esittelemään teille joitakin tärkeimpiä kansanterveyden kannalta tärkeimpiä markkinoiden liittyviä haasteita, erityisesti nyt, kun 25, on kulunut 25 vuotta siitä, kun parlamentin myönteisen kannan pohjalta päätettiin perustaa tämä seurantakeskus MCDDA. Ja nyt ensimmäistä kertaa keskustamme edustaja puhuu teille. Se, että vakuuttaisin teille sitä, että olemme nuorekkaita, kertoisin haasteista, jotka ovat relevantteja valiokuntanne kannalta. Päähaasteet pähkinäkuoressa. Kansanterveysnäkö, kansanterveyden näkökulmasta huumeiden suhteen. Sitten niitä parissa muutamia yksityiskohtia avulla. Tämä koskee saatavuutta ja mm, laittomia huumeiden mm, innovaatioita, jotka ovat rajat ylittävä uhka EU:ssa. Toinen tärkeä haaste on internetin ja darknetin, viimeinen internetin roolin kasvu. Tämä koskee ainoastaan huumeiden kauppaa levittämistä yhä enemmän – tapahtuu myös enemmän huumeiden käytön innovaatiota tällä alueella. Ja sitten on kasvaa ongelma uudet psykoaktiiviset aineet. On hyvä muistuttaa teitä siitä, että vuosi sitten meillä oli vain kaksi uutta psykoaktiivista ainetta Euroopassa per viikko. Meillä on eurooppalainen varhainen että varoitusta järjestelmä, eli 230 ainetta on sen alla. Ja on erittäin vaarallisia myrkyllisiä toksisia aineita, joita on yhä enemmän Euroopan markkinoilla. Ja sitten ovat synteettiset opioidit, fentanyylit, mutta myös aineet jossakin jäsenvaltiossa tapahtunut suhteellisen merkittävää kollisuuden kasvua. Ja yksi keskipitkän aikavälin, pitkän aikavälin haaste on muutokset kansainvälisessä kannabispolitiikassa. Ja hepatiitti C, merkittävä ongelma. C, hepatitis C kantaja on melko suuri ryhmä ja ensimmäistä kertaa he voisivat saada lääkitystä, joka parantaisi heidät siitä. Siksi olemme DG Santen, CDC ja muiden kansainvälisten organisaatioiden kanssa lähes yhteistyössä, jotta yhdessä toimisimme puuttuaksemme asiaan. Tämä kohden Puhumme nyt johon virastomme keskittyy. Kun sanoin, että Euroopan markkinoilla on enemmän huumeita saatavilla, niin on paras varmaan antaa ensimmäiset Europolin kanssa julkaisut arviot. Ne ovat kahden vuoden takaa. Tiedämme, ovat alhaisia estimaatteja, mutta vähintäänkin 24 miljardia euroa on laittamme markkinoiden arvo. Ja tähän kytkeytyy paljon muutakin vakavaa järjestäytyntä rikollisuutta. Ja paradoksia on se, että me olemme reagoineet hyvin Euroopassa homeongelmaan monin tavoin. No paradoksi on, että homeita on paljon Euroopassa. Meillä on vielä paljon ongelmia, myös julkisen, julkisterveydellisiä ongelmia, jotka liittyvät huumeisiin. Mutta myös paljon on muuttunut. Huumeet ovat vähemmän näkyviä, esimerkiksi verrattuna 80-luvun loppuun. Jos ajatellaan, kuinka paljon ihmisiä kuolivat jonnekin suurten eurooppalaisten kadoilla yliannostuksiin. Nämä johtuvat Frankfurtin julkilausun vaan paljon innovaatioita hoidon alueella ja haitan vähentämisessä. Ja tämän seurauksena nämä ongelmat vähemmän näkyviä mutta ei se merkitse, että ei niitä olisi olemassa. Ja tämä antaa viitteitä siitä, että huumeita on yhä olemassa markkinoilla. Ja täällä on myös kansanterveysvaikutuksia. Tässä kuvassa näemme, että viimeisen kolmen vuoden aikana hummeisiin yhdistettävät kuolemat ovat kasvaneet ja vihreästä tapaa oikeastaan näyttää, että tätä näkyy vanhemmissa ekaryhmissä, joka vahvistaa sitä, että tämä ei ole mitään eristäytymättä tai yhteen ikäryhmään yhdistettävää. Ja sitten me voimme ehkäistä sitä opioiden korvaushoitoa. Sen pohjaksi on hyvää näyttöä. On myös tärkeää vähentää ää, korvaushoidon lääkkeiden väärikäsiin joutumista. Jossakin maissa näyttää, että laitonta kauppaa on, mutta onneksi on jotakin vastalääkkeitä, joita voidaan ja täytyykin käyttää opioidi äh, yleensä kuolemiseksi ja sen naloksaan on tällainen, jota käytetään säännöllisesti kymmenessä jäsenmaassa. Jossakin maissa – lainvalvoja voivat käyttää sitä, kun ne purkavat laboratorioita. Ja jos altistuminen jollekin synteettiselle opioidille saattaisi vaarata heidän elämänsä. Ja sitten on seitsemän maata, jossa kahdeksan, ja Sveitsi lasketaan mukaan Euroopan rajamailla, jotka ovat huumeiden käyttöhuoneita. Ja MCDA on arvioimassa ja laitamassa asiakirjaa siitä, minkälaisia kriteereitä niille pitää asettaa. Ja tässä on tiivistettynä reaktioita, asian puuttumiskeinoja, joita tällä hetkellä käytössä valmistellaan. Ja nämä vaikuttavat mainitsemani paradoksiin, eli että hommat käyttää vähemmän näkyvää, on noin 630 000 ihmistä, jotka saavat opioidin korvaushoitoa Euroopassa. Ja tätä voidaan verrata 90-luvun alkuun, jolloin korkeita 20 000 ihmistä sai korvaushoitoa. Aikataulu loppuu. Sitten meillä on tämä 20 000 verrattuna kun tässä nämä kolme kohdentaa, tai meillä on muitakin myöskin hoitokeinoja. Line continues. HIV-lasku jatkuu ainakin siinä määrin, kun se on yhteyksissä eh, erityisesti Suomen sisäisten huumeiden käyttöön, ja se on saavuttanut nyt matalimman tason kymmeneen vuoteen. Tämä osittain eh, liittyy riippuvaisuuden torjuntaan, osittain eh, huumausaineiden käyttäjille saatavilla olevin hoitestien saatavuudella silti. Meidän täytyy näiden testien saatavuutta ja hoitoja yhä parantaa niille ihmisille, jotka käyttävät huumeita. Mainitsin jo hepatiitis C ylivallan. Huomaatte, että Euroopassa on valtavan paljon vaihtelua koskien huumeiden käyttäjien hepatiitis C-positiivisuutta tai negatiivisuutta. 16 84 prosenttiin tämä vaihtelee Euroopan sisällä ja aivan selvästikin tässä Kuten kaikessa muussakin, emme voi käyttää yhtä ratkaisua, joka sopisi kaikille. Meidän täytyy muokata politiikkaamme ja toimijamme tilanteiden mukaan. Minä mainitsin tämän jo, en nyt mene yksityiskohtiin, mutta johtopuheenvuorossani, kun puhun kaikkein tärkeimmistä haasteista ja asioista, mainitsin, että me olemme kasvattaneet huumeiden saatavuutta Euroopassa. Näin tapahtui kokaiinin kohdalla sekä määrällisesti että sen puhtauden suhteen. Tässä yhteydessä voimme myöskin havaita ja tarkkailla tilannetta äh, jätevesiepidemiologisin äh, menetelmiin. Suuressa kaupungissa kokainijäämiä on jätevedessä hyvin paljon. Ekstasi taas ähm, tiedät, että ekstasia on suurena pitoisuuksena enemmän saatavilla nyt kuin 8 vuotta sitten. Tämä johtuu osittain siitä, että ekstasin tuottajat ovat löytäneet tavan äh, uusia kemiallisia ratkaisuja käyttää, jotta äh, kun ähm, lainvalvontaviranomaiset äh, tiettyjä ekstaasimuotoja torjuivat esimerkkinä. Äh, Belgiassa löytyi 65 äh, milligramman ähm, ekstasia, äh, EDM, mm, kun taas nykyisin riski on hyvin paljon suurempi, pitoisuus on 80 milligrammaa. Ja haluaisin tässä korostaa myöskin yhtä kasvavaa haastetta Euroopan unionille. Pitkällä aikavälillä kyseellä on äh, maailmanlaajuinen kannabispolitiikan kehitys. Suuria muutoksia on tapahtunut Yhdysvalloissa. Euroopassa on monenlaisia kannabiksen säätely äh, politiikkoja, mutta kaiken kaikkiaan politiikkamme on hyvin erilaista kuin Yhdysvalloissa tällä hetkellä. Yksikään hallitus ei tue kannabiksen laillistamista ja aivan selvästikin kehitys ja hiljattaiset äh, kehityskulut ovat osoittaneet, että meidän täytyy seurata tätä kehitystä. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, tiedän, että tätä että tänään käsittele, mutta kannabikseen pohjaavan lääketieteen kehitys. Usein, kun ihmiset puhuvat äh, ähm, kannabiksesta, he puhuvat ähm, lääketieteelliseen käyttöön suunnituksista kannabiksesta, mutta olisi täsmällisempää puhua lääkeaineista, jotka pohjaavat kannabikseen. Ja Tämäkin vaikuttaa Euroopan unionin politiikkaan ja päätöksiin toisin kuin Yhdysvalloissa. Tässä olivat pähkinänkuoressa ne asiat, jotka minä halusin tuoda esiin. Kehitys, mahdollinen humeisiin liittyvä kehitys erityisesti, fentanyylejä koskien. Tämä on hyvin suuri riski. Jotta saisitte käsityksen asiasta 2016 Euroopassa, meillä oli noin 8000 yliannostuskuolemaa vuonna 2016 Yhdysvalloissa 66 000 henkilöä kuoli yliannostukseen ja tällä hetkellä viimeisimmät tiedot, joita olen saanut Yhdysvalloista kollegaltani, kun olin vierailulla, saimme tietää, että noin 170 000 opioideihin liittyvää kuolemantapausta tapausta tapahtuu kuolemat vasta päivässä. Tämä osoittaa sen, että fentanyyli on siirtymässä myöskin Eurooppaan. 32 fentanyylistä, joita Euroopassa on havaittu, 25 on havaittu eurooppalaisilla markkinoilla viime vuosina. Riskit ovat siis olemassa ja haasteet. Ja siksi on hyvin tärkeää ähm, yhdistää ja rakentaa politiikkaa pohjaten tietoon. Tämä on yhä tärkeämpää nyt kuin koskaan. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Johtaja tästä esittelystä, hyvät kollegat. Kuka haluaisi käyttää puheenvuoron? Edustaja Dali. Thanks a lot. Um... Kiitos oikein paljon. Kiitos mielenkiintoisesta esityksestä. Viittaisin tuohon ensimmäiseen kuvan, jonka meille näytitte. Yksi aloista ja kysymyksistä ylipäätään oli netin ja erityisesti Darknetin äh, kasvava rooli. Te mainitsitte, että huumausaineiden käyttö on vähemmän näkyvää kuin aiemmin eri syistä, mutta netillä ja Darknetillä varmasti on tässä kyllä myös äh, merkittävä syynsä. Te tiedätte paremmin kuin minä, äh, kuinka paljon Darknetissä käydään huume kauppaa muun muassa nuoret opiskelijat monissa maissa, myös jäsenvaltioissamme havaitsevat, että sieltä saa halvalla nimettömästi kaukaa ostettua huumeita. Kyllä näin ollen Darknetin rooli laittomassa huumausainekaupassa on lisääntynyt ja monissa jäsenvaltioissa valitettavasti asiaan ei ole puututtu eh, niin suoranaisesti kuin tulisi. Kokemuksenne perusteella ja ottaen huomioon, että, että tähän viittasitte, mä haluaisin äh, teidän äh, antavan meille lisää tietoa näistä suuntauksista. Minkälaisia mm, suuntauksia olette havainneet, mitkä suuntaukset äh, huolestuttavat teitä? Ja jos, oletteko te tyytyväinen tapaan, jolla jäsenvaltiot Euroopan unioni kokonaisuudessaan puuttuvat mm, toimintaan netissä ja darknetissä erityisesti? Ja lisäksi, olisiko teillä lisätietoja netistä hankituista aineista, jotka eivät välttämättä ole laittomia, mutta joilla on sitten äh, yhtä järkyttävä vaikutus kuin laittomillakin huumausaineilla. Uh, haluatko vastata tähän suoraan vai? Yes, Olkaa hyvä. Dali, thank you very much. Kiitokset edustaja Dali näistä kysymyksistänne ja huomioistanne. Muutama konkreettinen seikka, jotka voin teille kertoa jo nyt ja sitten voin myös äh, lähettää teille tietoa, en osanneita ulkoa. Meillä on Darknetista äh, kaksi raporttia, jotka voin teille toimittaa toinen viime vuodelta. Kyllä olette aivan oikeassa internetin roolin suhteen, paitsi ajatellen myyntiä ja äh, huumausaineiden mm, salakuljetusta, mutta myös ja laittomien aineiden, mutta myös edelleen laillisten aineiden kauppa, koska näitä aineita ei vielä ole kielletty. Ja näin, niin kuin totesittekin, täällä aiemmin puhuitte Kiinasta, niin sanoisin, että meidän tietojemme perusteella ja yhdessä Europolin kanssa tätä on tutkittu ja tämän vahvistavat myös YK tiedot, Yhdysvaltain tiedot tulkikorja, niin fentanyli tulee pääasiassa Kiinasta osa Intiasta, mutta pääasiassa fentanyli tulee Kiinasta ja merkittävä haaste onkin myös tilanteen seuranta, kun ajatellaan Rotterdamin sataman kaltaisia satamia, 30 000 konttia tulee päivässä, niin kuin Europolin kollegat toteavat, ainut tapa vakavasti pyrkiä vastaamaan tähän haasteeseen on tiedustelu, parempi tiedustelu, koska vain teknisesti on mahdotonta löytää näitä huumausaineita, ei pystytä skannaamaan kaikkia näitä 30 000 konttia päivässä ja kyseessä on siis vain yksi eh, suurista satamista. Ensimmäisessä kertomuksessa, jonka EMCD on eh, internettimarkkinoista julkaissut vuodelta 2016, voidaan nähdä, että Mm, meidän Europolin yhteinen analyysi toteaa, että tällä hetkellä, mutta niin kuin tiedätte, siis markkinat muuttuvat todella nopeasti, niin tällä hetkellä suurin osa huumeiden salakuljetuksesta netissä on paikallista pieniä määriä. On erilaisia sovelluksia, ohjelmia, ja myynti on hyvin, äh, hyvin järjestäytynyttä ja sofistikoitunutta, mutta se toimii pikemminkin tämä nettihuumekauppa pikemminkin paikallisesti, eikä välttämättä kaikissa Euroopan unionin kaupungeissa, ei edes kaikissa suurissa kaupungeissa. Tämä riippuu hiukan myös siitä, miten internetin käyttö on kehittynyt ja äh, levinnyt näissä kaupungeissa. Eli tämä on tämä toinen ulottuvuus. Ja luonnollisesti jäsenvaltiot, Euroopan unionin jäsenvaltiot pyrkivät torjumaan tätä netissä käytävää kauppaa ja voin todeta, että meidän kannaltamme ja tätä tietenkin seurataan myös jäsenvaltiotasolla, tasolla, niin Europolin kyberriikkoja kyberrikollisuusyksikkö on hyvin tärkeä toiminta. Siis eh, kyberrikollisuushan on paljon muutakin kuin huumausaineita ja huumausaineiden eh, kehittämistä, niin Euroopassa tarvitaan todella kyber eh, rikollisuuden torjuntakapasiteettia ja seurantakapasiteettia. Viimeisimmässä kertomuksessamme viime vuodelta toteamme yhdessä Euroopan, Euroopan kanssa, että lainvalvontaviranomaisten yhteistyön tiivistäminen ja erityisesti kyberturvallisuuden tiivistäminen on äärimmäisen tärkeää. Erityisesti tuo Darknet-kertomus, joka viime marraskuussa julkaistiin ja joka ensimmäistä kertaa hyvin kattavalla tavalla analysoi yhden kaikkein merkittävimmän Darknetin avaamista, kun se saatiin suljettua, niin kyse on paitsi kansanterveydestä myös ihan lainvalvontaviranomaisten toiminnasta myös jäsenvaltiotasolla. Meidän on vahvistettava kapasiteettiamme suojella kansalaisia muun muassa myös huumausainekaupalta. Lyhyt vastaus tässä vaiheessa, mutta voin lähettää teille tosiaan mitä pikimmin Lissaboniin palattua, niin lisätietoja ja sitten vielä pari täydennystä. Internet, hän on potentiaalinen väline kaikelle. Siis se voi tuoda meille pahaa ja kaikkein pahimman, mutta se voi myös tuoda meille hyvin paljon hyvää. Esimerkiksi internetin kautta nuoriin voidaan kohdistaa valistustyötä vaikkapa Saksassa. Internettiä käytetään jopa hoitoon, erityisesti sellaiset ihmiset, jotka eivät ollenkaan pidä itseään näiden summausaineiden käyttäjinä, siis eivät sellaisina eh, narkomaaneina, jotka itsensä eh, ruskuttavat heroinia suonen sisäisesti. Eli on, on erilaisia hankkeita Euroopan tasolla, jotka tarkastelevat ja pyrkivät löytämään parhaita käytänteitä. Ja sitten vielä ihan viimeinen seikka, niin joka liittyy oikeastaan kaikkeen. Päähaaste meille Euroopassa, niin kuin Yhdysvalloissakin, on täytäntöönpanoa. Kyllähän meillä on paljon tietoa parhaista käytänteistä. Emme me kaikkea tiedä, se on ihan totta. Ja on moniakin kysymysmerkkejä, kyllä, kyllä. Mutta meillä on käytettävissä todistusaineistoa ja sen pohjalta kyllä voitaisiin myös valmistella parempia strategioita ja parempaa väliintuloa. Eli kyse on tietenkin myös meidän virastomme ähm, painopistealueista tulevina vuosina, tietenkin yhteistyössä muiden, kuten äh, esimerkiksi ähm, Degesanten kanssa. Sitten edustaja Flanagan. Kiitos, oli oikein kiinnostavaa. Minua vain mietityttää ajatellen virastonne että miten on alkoholilla tässä on isoin tappaa. Ja mainitsi, että laittomien huumeiden markkinat ovat 24 miljardia ää, euroa, mutta ei, alkoholimarkkinat on 400 miljardia euroa. Tämä, ää, syöpä, murha, raiskaus, kaikenlainen väkivalta, perheiden hajoaminen – yhtyvät alkoholin. Miksi niitä nämä se Pidetäänkö jotain haitallisena vain juridisen statuksen mukaan? Mietin, että miten te voitte alkoholista. Minä tiedän. Jo, nuoret, jos heillä on niin hurskikaalit, he kuuntelevat tätä, he kysyvät ensiksi, miksi alkoholi ei ole tässä mukana. Se on varmaan sitä jees. Otetaan niin paljon kuin pystytään. Haluaisin myös kuulla näkemyksenne Yhdysvaltojen kannabiksen käyttökiellon kumoamisesta, erityisesti verotuskysymyksestä. Verotulot menevät koulutukseen ja kouluun. Ja mitä tulee tuotteen puhtauteen, niin ihmiset tietohinta käyttävät tietävät, että siitä ei ole sotkettu eri maalia ja kaikenlaista muuta, ja ne ovat homeettomia – Eli haitaan vähentäminen merkitystä. Opioiden käyttö on vähentänyt. Myöskin päihtelyn ajaminen on vähentynyt. Ja tämä kytkös kannabikseen ja muiden huumeiden välillä kytkös on, että samat ihmiset myyvät niitä. Tämä kytkös on vähentynyt. Mitä te ajattelette tästä? Mielestäni tämä on massiivinen menestys. Parempi tiedostelutietoa. Minua on mietitty, että minkälaista dataa tarvitaan tämän lopettamiseksi. Tämä onko data ratkaisu? Minä itse kampanjoin jäädytin parla- Irlannin parlamentissa kanviksen laillistamista. Olen ollut kaksi kertaa vankilassa, kun protestoin lain suhteen. Ja molemmissa tapauksissa puhuttu paremmasta datasta, mistä me tehtiin tutkimu- kehotutkimus, jonka sisällä oli naisitaisilla alaston ja Korvaden kanssa tehtiin, niin ja nyt päätin selliin niin ensimmäiseksi poltin kannabista sellikaverin kanssa. Minkälaista dataa te oikein haluatte? Miten te haluatte datan avulla te voittaa? Vai oletteko sitä mieltä, että olette hävinneet ja ehkä ei kannata enää päätä kannata hakata seinään, kun ei se seinä siitä minkään romahda ja päätä vaan alkaa särkeä. Olen siinä kuuntelemaan kuulemma vastauksenne. Flanagan. Kiitoksia, edustaja Flanagan. Thank you very much, Mr. Flanagan. There are plenty... Paljon kiitoksia, um, edustaja Flanagan. Tässä oli paljon kysymyksiä, joita minä pyrin esittämään nyt käsittelemään ne samassa järjestyksessä, kun esititte ne. Olette aivan oikeassa. Alkoholi on ensinnäkin erittäin tärkeä huumaava aine, miksei sitä ole mainittu. MCDDn on raportissa. No, usein alkoholi mainitaan, kun laittomia huumausaineita käytetään alkoholin kanssa. Tämä on äärimmäisen yleistä kannabiksen kohdalla, mutta ei rajaudu siihen. No miksi alkoholista ei puhuta enempää raportissa? Siksi, että me emme ole saaneet toimivaltaa näin tehdä. Ei kyseessä ole se, etteikö meitä kiinnostaisi alkoholikysymyksenä, mutta kuten tiedätte, meidän pitäisi pitäytyä siinä, mitkä ovat meidän kompetenssimme ja vastuualamme. Kuitenkin tästä huolimatta olette aivan oikeassa, alkoholi on hyvin tärkeä kysymys. Ehm, myös huumeiden moninaisen humonikauden yhteydessä. Komissio on EMCDDAlle tekemässä yksityiskohtaista arviointia, kuten tapahtui joka kuusi, kuudes vuosi. Se tulee valmistelemaan tämän arvioinnin ja sen julkaisun ja suositusten jälkeen komission puolelta tulee analyysi EMCDDAn mandaatista, sen laajentamisesta tai muuttamisesta. Ja haluaisin teidän ilmaisevan mielipiteenne tässä yhteydessä niin vahvasti kuin haluatte. Komission kollega tulee puhumaan minun jälkeeni. Niin hän voi ohjata teidät eteenpäin tai olla yhteyksissä. Joka tapauksessa tämä valiokunnan jäsenet tulevat saamaan kutsun vastata tähän arvioijien kyselyyn, joten olkaa hyvät ja vastatkaa, jotta voisitte tukea meitä. Tässä kyseessä ei ole vain se, että pyri välttelemään aihetta, mutta periaatteessa minä en olisi sen puolesta, että me irrotamme resursseja vain alkoholin käsittelyyn, vaikka me tietenkin käsittelemme sitä ja katamme sen. Ja sitten viimeinen asia, tämä on hyvin tärkeä, sillä tietenkin kaikkien valiokuntien täytyy pitää budjetti mielessä. Ja kun ajattelen EMC DDM ohjelmaa, voin sanoa, että erityisesti me olemme tähän Espels-kyselyyn osallistuneet kyseessä on jäsenmaiden tukema komission aloite, eh, jota EMCDDA on pyytetty toteuttamaan. Ja tässä on 15-16-vuotiaiden alkoholin käytöstä myös tietoa. Voin lähettää sen eh, heti kun olen Lissabonissa ensi viikolla, voin lähettää tämän viimeisimmän kertomuksen joka viime vuonna julkaistiin. Kuten näette, hyvin paljon on jo tehty. Ja tämä äh, avoin kysymys on se, kuinka tätä tietoa käytämme. Sitten toinen osio teidän kysymyksissänne ja kommenteissanne kyseessä oli kannabiksen käytön vapauttaminen huvitarkoituksiin tietyissä osavaltioissa Yhdysvalloissa. No, minä palaan äh, Palasin juuri työmatkalta Yhdysvalloista. Minulla oli pari kokousta Washingtonissa kollegoiden kanssa, mukaan lukien kansallinen äh, huumeiden väärinkäyttöä vastustava instituutti. Ja olen myöskin osallistunut kokouksiin Denverissä, Coloradossa, Denverissä ja Coloradossa. Ja voin sanoa, että aivan aluksi tietoa on liian vähän, liian vähän kertomuksia, joita voimme arvioida. Emme voi arvioida sitä, onko tämä ollut menestyksellinen muutos, emmekä voi sanoa vielä, kun julkispolitiikasta puhutaan. Emme voi todeta, onko seuraamus mustaa tai valkoista. Tässä on erilaisia sävyjä, jotka pitää ottaa kuvaan mukaan. Mielestäni mielenkiintoista vaikka valitettavaa tässä on se, että mitään mittapuuta ei ole saatavilla, sillä meillä ei ole yhtään ainutta osavaltiota Yhdysvalloissa tai edes Uruguayssa. Ei ole sellaista tilannetta, jossa mittapuut olisi valmisteltu, eri välineet, tilastotieteelliset tutkimukset, niitä ei ole tehty ennen kuin lainsäädäntöä muutettiin, joten tämä tarkoittaa sitä, että vertailuja on vaikea tehdä ja se voi olla hiukan riskialtista. Meidän täytyy tietyllä tavalla ottaa nämä asiat sellaisenaan. Mielenkiintoista on se, että tietyissä ikäryhmissä huumeiden käyttö on kasvanut. Esimerkiksi Coloradon osavaltiossa tietojemme mukaan ikäryhmä, jossa ilmeisesti käyttö ei ole kasvanut, mutta se on, ei voi sanoa, että se olisi laskenut nykylainsäädännön ansiosta, on tämä alle 18-vuotiaiden ryhmä. Mutta jos te keskustelette niiden kanssa, jotka ovat lääketieteellisessä vastuussa, saatte tietää, että itse asiassa – tämä nousu tapahtui jo aikaisemmin, kun päätettiin siirtyä lääkekannabiksen käyttöön, sillä lääkekannabis koloradossa ei ollut niinkään lääketieteellisiin syihin käytettyä ainetta. Jos tarkastelette niitä eri syitä ja sitä, kuinka monet ihmiset saivat luvan mennä ostamaan lääkekannabista, luvut ovat kasvaneet erittäin paljon. Tämä tarkoittaa sitä, että jos huumeiden käytöllä on ollut seuraamuksia nuorisoon, tämä on tapahtunut jo kun lainsäädäntö lääkekannabiksen osalta muuttui, ja tämä on Euroopalle merkityksellistä, sillä tuo niin kutsusti lääkekannabis, sitä ei varsinaisesti käyty vain lääketarkoituksia ja mitään ö, valvontaa ei hirvittävästi ollut. en usko, että näiden ikäryhmien kohdalla tietoa voidaan siis käyttää pitkän aikavälin johtopäätösten tekemiseen. Voin palata tähän asiaan mielelläni myöhemmin, mutta en halua nyt hukata teidän aikanne enempää kuin oli tarkoitus. Uskoakseni tässä on jotakin hyvin tärkeää käsillä, kun vierailette tuolla. Olettepa mitä mieltä tahansa, olipa tarkoituksena mikä tahansa. Me olemme nyt valmistelemassa julkaisua lääkekannebiksistä, joka tullaan julkaisemaan tänä vuonna. Tähän on vain yksi syy. Meidän EMCDDAn tehtävämmehän on toimittaa kaikki tarpeellinen pohjatieto päätöksenteon taustalle teille. Ja nyt tällä hetkellä juuri tätä meillä ei ole. Te voitte lukea asioita lääkekannabiksesta tai te voitte erilaisia kannabiksen vapauttamiseen liittyviä asioita lukea, kuten esimerkiksi, että jos nyt kun lääkekannabista on, niin voi kävellä veden päällä. Ei tämä näin ole. Ähm, nämä päätökset ovat aina poliittisia. Ja tämä on siis aivan ähm, luonnoltaan erilainen kysymys. Me voimme kuitenkin tarjota tieteellistä tietoa, joka auttaa tekemään päätöksiä. Ei meillä ole mitään äh, yksi oikeusta tietoa, että voisimme sanoa kyllä tai ei, mutta henkilökohtaisesti mielestäni on pelottavaa se, että Yhdysvalloissa ei tapahdu niin kuin on väitetty. Siellä on uusia riskikäyttäytymisen muotoja, koska siellä on uusia, ei vain äm, nieltävänä käytettyjä tuotteita, mutta meillä on erilaisia THC, koostumukseltaan valtavan voimakkaita nesteitä, joita voidaan käyttää höyrystimessä. Näitä asioita lainsäätäjät eivät ole käsitelleet, ja tämä saattaa aiheuttaa potentiaalisesti riskin terveydelle. Amerikkalaiset ovat hyvin pragmaattisia, joten kuvittelisinpa, että he tulevat näitä asioita käsittelemään ja pyrkimään vaarat välttämään, mutta tällä hetkellä Nämä ovat uusia terveysvaaramuotoja, eikä ole mahdollista ennakoida niiden toteutumista eikä täysin puuttua näihin. Ja osittain sama tilanne on syötävien aineiden kohdalla. Ja jos on lisää, jos haluatte, voin tämän Espatiinne kertomuksen teille ensi viikolla toimittaa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Kädenpää. Thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon. No, mukavaa, että olette vieraanamme tänään, koska on tämä kyllä todella mielenkiintoista. Olen pahoillani, että meillä ei ollut tilaisuutta keskustella kanssanne aiemmin. Minä ainakin tänään olen oppinut tästä keskustelusta jo hyvin paljon. Minäpä keskittyisin nyt seksitauteihin ja hepatiittiin heinäkuulta 2017 meillä on päätöslauselma, jossa Euroopan parlamentti toteaa, että on hyvin vaikea seksuaalisesti tarttuvien tautien leviämistä tai hepatiitin leviämistä seurata jäsenvaltioissa puuttuvan datan vuoksi. Siksi onkin hyvä, että komission vastauksessa Viime viikolla ECDC, EM, CCD ja WHO tekevät yhdessä työtä saadakseen aikaan hyvän pohjan tälle työlle. Kun tällä hetkellä ei ole ainakaan tarpeeksi esimerkiksi virusperäisen hepatiitin leviämisestä Euroopan unionissa, niin odotatteko te, että virushepatiittidataa saadaan paremmalle tolalle, samalle tolalle kuin HIV-data eh, ja tuberkuloosidata näiden toimien pohjalta. Kun näistä indikaattoreista puhutaan, niin voidaanko hepatiittia sitten monitoroida – paremmin. Tiedän, että te te nyt pystyy arvaamaan, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, mutta mikä on teidän äh, henkilökohtainen ajatuksenne näistä uusista indikaattoreista? Paljon kiitoksia. Ähm. Kiitoksia, edustaja Kahnenbach. Tämä on kyllä erittäin tärkeä aihe, jonka te Äh, nostitte esiin. Tärkeää minullekin. Olen esimerkiksi tehnyt yhteistyötä huumausaineiden käyttäjien kanssa, joilla on hepatiitti C-tartunta. Tunnen asian siis aika hyvin ja jäsenvaltioiden kollegojen kanssa keskusteluissa joskus yllätyn siitä, että joissain terveyskeskuksissa on samoja ongelmia kuin 15-20 vuotta sitten. Eli kyllä tässä voi ihmetellä, että mitä oikein tapahtuu. Ja tämä onkin juuri yksi kysymys, jonka tulemme esittämään myös jäsenvaltioille tulevina vuosina. Meillä on pilottihanke, jossa me pyrimme todella pääsemään nämä vuosituhat tavoitteisiin. Ja näistä indikaattoreista voin sanoa, että asia on hyvin hankala, koska tänä päivänä laajalti myös 2008 merkittävän talouskriisin vuoksi ja sen budjettivaikutusten vuoksi, erityisesti kansanterveysbudjetteihin jäsenvaltioissa, niin en ole ihan varma siitä, että nyt mikä tahansa virasto voisi pyytää lisärahaa lisää indikaattoreihin jäsenvaltioilta. Tämä on nyt vain tosiasia tällä hetkellä. Ja jos reiluuden nimissä, niin en minä tässä nyt jäsenvaltioita tai ketään halua kritisoida, mutta meillä on tässä haasteita, myös talousarviohaasteita monissa maissa. Ja syy on se, että yksi tapa puuttua tähän on ensinnäkin huolehtia siitä, että eri virastot ja kansainväliset järjestöt eivät tekisi päällekkäistä työtä. Päällekkäistä työtä tulisi pyrkiä välttämään ja tämä onkin tärkeä kehityskulku. Ja esimerkiksi CDC e ja EMC ja muut tekevät tässä hyvin tiivistä yhteistyötä. Tässä ei ole kovin tiivistä yhteyttä aiemmin ollut terveyspääosastoon. Yksi minun ensimmäisiä tehtäviäni oli tiivistä yhteistyötä paitsi terveyspääosastoon myös teidän valiokuntanne. En minä tietenkään mitä tässä nyt voi ennustaa, mutta voin kyllä todeta teille, että ensin on pilottihanke, joka käynnistetään nyt sen tarkastelemiseksi, miten voitaisiin saada aikaan parempi vaikutus parhaiden käytäntöiden äh, äh, aikaansaamiseksi ja täytäntöönpanoksi kaikissa jäsenvaltioissa. Ensimmäisiä tuloksia odottamme tämän vuoden lopussa ja tavoitteena on saada aikaan jo hyvä tilanne vuoden 2020 loppuun mennessä. Eli tämän kaltaisen panoksen me voimme antaa sen varmistamiseksi, ettei vaan vuosia puhuta parhaista käytänteistä, vaan että todella ryhdytään merkittäviin aloitteisiin täytäntöönpanon tukemiseksi. Sitten on mm, toinenkin asia, joka on käynnistymässä tällä hetkellä. Ensi vuonna lokakuussa ää, tullaan ää, käynnistämään tällainen tulevaisuushanke. Me haluamme käynnistää yhteistyössä myös muiden kumppaniemme instituutioiden kanssa pilottihankkeen sen näkemiseksi, että mitä saattaa tapahtua tulevien 10-15 vuoden aikana huumausaineisiin liittyvien avainkysymysten suhteen. Esimerkiksi mahdolliset uudet psykoaktiiviset aineet, fentanyylit, ja sitten niihin liittyvät kuolemantapaukset. Ja toinen aihe voisi olla se, miten keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä voisimme pyrkiä estämään C-hepatiitin eh, leviämistä. Emme saa myöskään unohtaa HIVtä. Olen nimittäin hiukan huolissani ja pelkään, että ainakin joillain aloilla huumausaineiden käyttäjien eh, hoito kun jotkut ovat 80-luvulla, kun ei ollut vielä mitään kehittäneet näitä ää, haittojen ää, rajaamistoimia. He ovat nyt menossa jäämässä eläkkeelle, mutta nyt tällä hetkellä haasteet ovat ihan toisenlaiset ja meidän täytyy todella pyrkiä nyt saamaan aikaan se, että viestikapula siirtyy eteenpäin ja että ihmiset ymmärtävät, että C-hepatiitti, B-hepatiitti, HIV, eivät ne ole mitään asioita, jotka ovat jotenkin menneisyyden asioita. Äh, menneisyydessä oli ongelma ja nyt ei mukaan olisi. Kyllä, tänä päivänä on ongelma, mutta se on enemmän piilossa. Eli nämä asiat ovat sellaisia, jotka olemme paitsi sisällyttäneet 2025 eh, strategiaamme, olemme myös koko virastossa, jonka eh, johtaja minulla on kunnia olla hyvin sitoutuneet tähän työhön ja strategian täytäntöönpanoon. Ja nyt sitten ensimmäistä kertaa eh, ja pyrimme tekemään yhteistyötä ja tartuntataudit ovat kyllä, voin teille vakuuttaa, yksi hyvin hyvin tärkeä prioriteetti myös 2020-luvulla. Äh, Kiitos. Thank you very much for... Paljon kiitoksia näistä hyvin mielenkiintoisista sanoista. Olen varma, että kollegat pitivät tätä keskustelua hyvin mielenkiintoisena. Tästä syystä halusin teidät kutsua ensimmäistä kertaa valiokuntaan ja uskoakseni meidän pitäisi tulevaisuudessakin tehdä yhteistyötä, sillä mehän tarvitsemme tietoa. Täällä tuli monia kysymyksiä esiin, että tehän olette hyvin asiantunteva näissä asioissa. Tiedän, tiedätte, nyt meidän pitäisi keskustella jälleen kerran kannabiksesta komission edustajien ja teidän kanssanne tietenkin. Ja kannabiksen käyttöön lääketieteellisiin tarkistuksiin liittyy, tarkoitukseen liittyy kysymyksiä, joten se on esityslistalla. Kiitoksia. Uh, since uh, the author of the request, Konechna, it's not... Edustaja Konecka ei ole paikalla, joten meillä on korvaava henkilö. Roa Torres, olkaa hyvä. Gracias. Kiitos. Kyse on hyvin äh, vakavasta, tarpeellisesta, ajankohtaisesta keskustelusta, niin kuin äskenkin tuli selväksi. Äh, kansalaiset ovat vuosia edellä nykylainsäädäntöä. Kyse on siis kannabiksen lääkekäytön laillistamisesta kaikkialla Euroopan unionissa. Äh, tämän kasvin hyödyt ovat kiistattomat. Se voi toimia kivun lievittäjänä esimerkiksi, jos on astma, syöpä, AIDS, Alzheimerin tauti, Parkinsonin tauti, MS-tauti tai glaukooma muiden muassa. Joulukuussa 2017 maailman terveysjärjestö tunnusti, että kannabis eh, lievittää monien kroonisten sairauksien, eh, kuten epilepsian ja autismin oireita. Mutta kun se nähdään eh, jos se nähtäisiin äh, lääkkeenä, mm, niin äh, tilanne oli huomattavasti parempi, olisi huomattavasti parempi, koska haittaa vaikutuksia ei ole. Ähm, on todettu, että kannabis äh, voi olla todella suureksi hyödyksi kroonisten sairauksien hoidossa, eikä se ole myöskään, ei se myöskään aiheuta riippuvuutta. Monet äh, lääkitsevät jo itse itseään ja joutuvat sitten hankkimaan ainetta äh, laittomasti, koska laillinen hankinta ei ole mahdollista, koska poliitikot sen estävät. Jo tuhansia vuosia kannabista on käytetty äh, lääkkeenä ja nyt sitten länsimaiset yhteiskunnat ovat kieltäneet tämän leimatuksi joutuneen aineen ja kun ajatellaan vaikkapa terminaalivaiheessa olevia potilaita, niin esimerkiksi heidän kivun lievityksessään kannabis olisi todella suureksi hyödyksi. Kyse on paitsi tästä myös kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta, kun ajatellaan ihan rikolliseksi leimaamisen, siitä luopumisesta ja myös, ihan, myös taloudellista Ähm, kehitystä silmällä pitäen. Esimerkiksi Espanjassa ähm, viljelyn puuvillan kysyntä on vähentynyt äh, ja nyt äh, voitaisiin pyrkiä ottamaan käyttöön uusia viljelykasvuja. Esimerkiksi Yhdysvalloissa työpaikkoja on jo 230 000 äh, luotu tätä kautta. Espanjassa taas kannabiksen halussapidosta sakko on 600-1000 euroa. Tällä hetkellä markkinoilla on äh, paikallisia ja äh, ekologisia äh, tuotteita. Uruguay ja Israel muun muassa ovat tutkineet ja kehittäneet lääkekannabista ja Euroopan unionin tulisi nyt hyväksyä kokonaisvaltainen terapeuttinen lähestymistapa esimerkiksi Belgia, Itävalta, Italia, Tsekki, Turkki, Puola, Makedonia ja Saksa ovat jo ottaneet ensi askeleen ja ensimmäinen tammikuuta tänä vuonna Kreikka käynnisti lainsäädäntöhankkeen kannabiksen lääkekäytön puolesta. Suuret pankit, kuten esimerkiksi Kaissa ja PVPA, ovat laskeneet mm, kannabiksen merkityksen, jos kannabis laillistettaisiin lääkekäytössä. Se parantaisi paitsi monen, monien ihmisten elämänlaatua, myös tarjoaisi meille tavan hyväksyä tämä erinomainen menneisyydessäkin hyvin tunnettu lääke. Näin tarjottaisiin toivoa terveydelle, ympäristölle ja myös monille eteläisen Euroopan maaseutualueille. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia tästä keskustelusta. Minulla on Home osastolta Paola Materini. Äh, joka on vastuussa taistelusta järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan näissä asioissa. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. And, um... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että kutsuitte komission käymään keskustelua hyvin toisista aiheista äh, koskien lääkekannabiksen käyttöä. Aivan aluksi haluaisin siis todeta, millä alalla todella teemme töitä ennen kuin menen tähän lääkekannabiskysymykseen. Kuten tiedätte, kansanterveyden alalla jäsenmailla on pääasiallinen toimivalta, joten me käsittelemme terveysriskejä. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan unionissa komissio pyrkii auttamaan me pyrimme vaikuttamaan jäsenmaiden politiikkoihin ottaen huomioon sosiaaliekonomiset tilanteet. Luonnollisesti huumausaineiden suhteen me pyrimme harmonisoimaan ja hillitsemään riskejä eri ohjelmien kautta. Ja meillä on eri aloja, joilla teemme töitä sen jälkeen, kun toinen huume toimintasuunnitelma vuoden 2017-2020 astui voimaan siihen Euroopan unionin huumestrategiaan päättyy me seuraamme sekä Euroopan unionin kannabispolitiikkaa että kolmansien maiden politiikkaa, jotta me voisimme lopultakin saada yleiskatsauksen siitä, mitä on tehty. Juuri on tehty. EMCDDn johtajakin äsken toi esiin sen, että tällä hetkellä, kun me seuraamme tilannetta, on tehtä, julkaisu vuonna 2017 viime vuonna. MCDD äh, teki sen koskien Euroopan unionin kannabislainsäädäntöä. Meillä tulee toinenkin julkaisu pian ulos. Me teemme siis yhdessä töitä, jotta voisimme koota kaiken sen tiedon, joka on tarpeen äh, politiikan päätöksentekijöille, jotta he voisivat äh, päätöksiä tehdä. Minä aina käsittelen kannabista huumausaineena. Me olemme tehneet töitä Euroopan unionin huumestrategian ja toimintasuunnitelman parissa, mutta lääkekannabis, kuten voitte kuvitella, äh, ei kuulu tähän kenttään, sillä jos kannabista käytetään lääketarkoituksiin, se on todellinen lääkeaine ja itse asiassa on äh, virhe puhua kannabiksesta lääkeyhteydessä – Kyseessähän on CBD, kuten mainittu mainittua äh, kanna, kannabismolekyyli. Äh, me analysoimme ja seuraamme tarkemmin tätä, kun keskustelemme huumeista. Keskustelu on ollut käynnissä pitkän aikaan. Se on melkoisen ristiriitasta käsittääkseni. Äh, meillä on erilaisia artikkeleita lehdistössä, jotka käsittelevät lääkekammat kannabiksen käyttöä nyt jo Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Eräät jäsenmaat, kuten minun maani Italia, tekevät mahdolliseksi käyttää kannabista hoidollisista syistä, erityisesti kun on todistettu, ettei mitään muuta kroonista kipua helpottavaa lääkitystä ole saatavilla tai on muita tilanteita, kuten epilepsia tai syöpä ja muut tilanteet, jotka vaikuttavat asiaan. Komissio tekee töitä, sanoisin, vielä kuotakseen tarvittavaa tietoa. Uskoakseni voidaan keskustella asiasta. Voidaan sanoa, että meillä on jo paljon tietoa, mutta kun tarkastelemme tätä on hyvin perusteltuja kertomuksia, jotka sanovat, että meidän olisi pitänyt jo alkaa käyttää lääkekannabista ja aivan yhtä uskottavat tahot sanovat päinvastaista, joten meillä ei ole vielä kylliksi näyttöä. Tämä on syy siihen tällä hetkellä, että me analysoimme ja seuraamme tilannetta, kuten olemme tehneet jo vuosia ja kuten me tulemme tekemään tulevaisuudessakin. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt kollegat voivat käyttää puheenvuoroja tähän aiheeseen. Ensin edustaja Juuso. Kiitos puheenjohtaja. Minä en tässä nyt lähde keskustelemaan, kun en myöskään ole valmistautunut tähän keskusteluun siihen, onko kannabis huume vai lääke. Minä pyysin puheenvuoroa tässä keskustelussa, koska minulla on ystävä, Euroopan parlamentin jäsen, joka kärsii kroonisesta kivusta ja joka kärsii todella kovasti. Ja hän puhui minulle tarpeesta käyttää kannabista kivun lievitykseen. Niin Torres tässä puhui kannabiksen eri puolista, mutta komissio myös totesi, että on monia tutkimuksia puolesta ja taas monia tutkimuksia vastaan. Krooninen kipu on vakava ongelma Ähm, jota mielestäni ei lääketieteessä kylliksi ole huomioitu. Äh, kyllä äh, kivun lievitystä tietenkin tarjotaan, mutta mielestäni asia ei ole tutkittu kylliksi. Ja nyt tarvittaisiin todellinen tutkimus, johon käytettäisiin kylliksi voimavaroja. Tutkimus siis kannabiksesta ja sen mahdollisista käyttötarkoituksista. Ja ennen kaikkea, että rahaa olisi kylliksi, että rahoitusta olisi kylliksi. Sanotaan, että on monia tutkimuksia, jotka puoltavat kannabiksen lääkekäyttöä, mutta en tiedä, ovatko ne vakavasti otettavia tutkimuksia vai ovatko, ovatko ne vain tutkimuksia, joissa henkilöt kertovat, että kannabiksen käytön jälkeen kipu häviää. Mutta minä pyytäisin, että nyt tehtäisiin kattavaa, vakavasti otettava tutkimus, syväluotaava tutkimus, joka olisi kyllin rahoitettu tästä kannabiksen lääkekäytöstä, että tiedettäisiin, miten sitä tulisi käyttää lääkkeenä ja minkälaisia annoksia. Usein tällainen itselääkintä tai valvonnan, valvo, lääke, lääketieteellisen valvonnan puute ovat suuria ongelmia. Kiitos. Edustaja Dole, olkaa hyvä. Thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös Rava Matsarinille, että keskustelette tästä tärkeästä aiheesta. Me puhumme kannabiksen lääketieteellisestä käytöstä ja painotan tätä lähtökohtaa on, että ei pidä sotkea kannabikseen perustuvaa lääkettä sen vapaa, ajankäyttöön. Painetaan tätä, koska tämä sekasotku vallitsee usein. Tätä lainsäädäntöä tarkastellessamme meidän täytyy muistaa, että nämä kaksi näytöstä ovat ihan erilaisia. Tätä ei pidä ensinnäkin tuotteiden kehitys tapahtuu kontrollissa ympäristöissä, joilla taataan, että lääkkeet ovat huippulaatua. Kysymys on seurattavuudesta, turvallisuudesta, kun tämä on taattu Seuraava askel on pitää huolta siitä, että potilailla on samanvertainen pääsy siihen. Mikä on astoksen merkitys, jos vain muutama voisi käyttää tällaista lääkitystä? Kuten kuulimme, tämä on tutkimusvetoista. Täytyy taata, että tehdään tutkimusta eri, kannabiskasvin eri ää, piirteistä. Sinne olisi 30 tällaista kannabinoidia, ja eh, noin 40 prosenttia kasvista, niillä ei ole mitään psykoaktiivisia vaikutuksia. Puhutaan CBD-öljyssä, kannabioidi, olisi jossain multiple skleroosin, hypermyalgian, hypermyalgian ja muiden ongelmien kanssa. Vaikka on tutkimusta kannabiksen lääketieteellisessä käytössä muiden terveysongelmien tapauksessa, me tarvitsemme sinne siitä enemmän tietoa. Täällä on mainittu useampia jäsenvaltioita, Yhdysvallat, Israel, koe Tanskassa ja äskettäin kehityksestä omassa jäsenmaassa tällaisen skenaarion suhteen. Ja toivon, että tämä auttaa tutkimuksen lisäämistä. Tutkimukset parhaat käytänteet, tiedonvaihto vaihtoehtoisen kesken sitä, mikä toimii, mikä ei, on tärkeää. Ja kysyisin komissiolta, miten komissio varmistaa sen, että meillä on parempaa tutkimusta ja enemmän tutkimusta. Onko komissio valmis tarjoamaan tutkimusta tutkimuksen lisäämiseksi? Ja haluaako komissio antaa suuntaviivoja Euroopan lääkevirastolle, jotta kannabispohjaisten lääketieteiden laadun varmistus toteutuu. Ja onko teillä suunnitelmia sen suhteen, että kannabispohjaisten tuotteiden lääkkeiden saatavuus olisi samanvertainen? Ja sitten meillä on kysymys MCCDAlle. Silloin joka sellainen näitä kannabisraportteja, jotka ilmestyvät pari kuukauden väliin, mutta seuraatteko myös lääketieteellistä käyttöä? Thank you, Mr. Flanagan. Kiitoksia, edustaja Flanagan. As the last speaker said... Uh, Kuten viimeinen edellinen puhe totesi, on erittäin tärkeää tehdä ero kannabiksen vapaa-ajan käytön välillä ja ja tässä käytön välillä. Komissio on nyt ihan onnistunut tässä. Sitä suuri osa siitä, mistä te sanotte, ei, ei liittynyt lääketieteeseen käyttävään vaan kaikkeen muuhun. Monta maata on mainittu, ja viime vuoden aikana Irlanti on antanut luvan tie- tietyille ihmisille käyttää kannabistuotteita. Mutta se on ihan helvetillistä taistelua niiden henkilöiden tapauksessa, jotka tätä tarvitsevat. Yksi nainen hän julkisesti tuomion tästä ja hän on itse asiassa ystäväni ja tämä on relevantteja CBDn suhteen, kannabinoidin ja kannabinoidin puolisten lääkkeiden suhteen. Hän kärsii todettajan syndroomasta. Kustannukset terveyspalveluissa 150 000 euroa vuodessa sairaalakustannusten suhteen se ei voi olla Turetesta, mutta CBDtä ei juuri saa Euroopassa mistä maassa, koska se ei ole tämä psykoatinen, mutta trevettiä varten tarvitaan THCtä, tetrahydrokannabinaalia. Ja sitä ilman lupaa tarvitsee. Tämän henkilön täytyy matkustaa Hollantiin neljäs, neljä kertaa vuodessa hän joutuu maksamaan valtavasti saadakseen sitä, että tilanteet muuttua. Koska nyt kun lapsella on alkanut ottaa lääkettä, hänellä ei ole enää kohdistuksia. Tutkimusta täytyy tehdä. Tutkimus on aika helppoa, jos pitää olisi rikos. Mutta tiedämme paljon tapauksia, paljon tapauksia se, mistä elämä on muuttunut. Että meillä täytyy toimia ja paras tapa edistää tätä on tehdä ero vapaa-ajan käytön ja lääkekäytön välillä, mutta jotain asialle pitää tehdä. Koska tällä hetkellä on nykyään ongelma. Meillä on kerrottu, että olisi laitonta, jos hen- valtio muodollisesti toisi tuotetta Hollannista. Nyt on ehdotettu, että perheen pitäisi mennä tsekkiin. Koska laillisen tuonnin välillä ei ole mitään, ei ole mitään ongelmaa. Ja tämä herättää eu ta ongelman. Mitä johdonmukaisuutta meillä on lapsen äitiä pelottaa, että, että hallintolainen tuote toimii hyvin, mutta pelkoa on, että kun vaihdetaan tosiyrityksen tuotteeseen, tulokset eivät välttämättä ole niin hyviä. Sanat ja sanat ihmiset ottavat yhteyttä minuun. Heillä on hirveitä kokemuksia. Yhden, meidän täytyy pitää pitää aikuisvaippaa ja paitsi silloin, kun hän laittomasti käy takanavistuotteita, joka estää hänen inkontinenssensa. Hän täytyy nopeasti. Ihmiset kärsivät valtavasti. Tutkimuksia voi tehdä vaikka maailman sivu, ja se on tärkeää, jos tämä auttaa ihmisiä ja saatavuuden täytyy myös olla parempaa. Onnittelut esittelijälle. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron uudelleen komissiolle. Meillä taisi olla myöskin eh, johtajalle, eh, Ragustinille kysymysten. Olkaa hyvä, te voitte aloittaa sitten Roa Mataralla. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää teitä kaikkia, jotka osallistuitte keskusteluun, esititte huomioita Useimmat äh, esiin nostetut kysymykset ovat hyvin tärkeitä, hyvin arvokkaita puheenvuoroja. Haluaisin kertoa teille, että e MCDDA tällä hetkellä on tilannut tutkimuksen äh, kannabiksen äh, lääkekäytöstä olemassa olevan tiedon valossa. Todennäköisesti kertomus julkaistaan äh, ennen joulua tänä vuonna. Ja tarkoitus on todella kerätä mahdollisimman monta tutkimusta ja kertomusta yhteen äh, ja myös kuulla kansainvälistä asiantuntijapaneelia, jotta ymmärtäisimme, että mm, mm, mm, miten tätä asiaa tulisi lähestyä. Vuosi sitten sitten äh, amerikkalainen akatemia mm, julkaisi kertomuksen kannabiksen lääkekäytöstä tai kannabispohjaisen lääkityksen käytöstä. Ja tuossa tutkimuksessa myös todettiin, että jos katsotaan kaikkea sitä tietoa, jota on kaikkialta maailmasta, siis muualtakin kuin Euroopan unionista kannabiksen lääkekäytöstä, niin Tämä on vähän vastaavaa kuin mitä 25 vuotta sitten tiedettiin neurotransmittereista ja näin ollen kun ensimmäiset mielialalääkkeet, serotoniinipohjaiset tulivat sitten käyttöön. Eli me pyrimme todella ymmärtämään, mitä lääkevaikutuksia kannaa Viiksen mm, käytöllä voi olla. Ja e cdd me yleensä emme käytä mielellämme sanaa lääkekannabis, koska emme puhu myöskään lääkeoppiumista. Me puhumme esimerkiksi kivun lievityksestä morfiinilla vaikkapa syöpätapauksissa. Flanagan ja muutkin puhuivat asiasta, mutta voisin vastata, että me emme tiedä eh, kaikista vaikutuksista, näiden uutteiden vaikutuksista. Eh, ja voidaan ajatella, että ollaan vähän samassa tilanteessa kuin 15-20 vuotta sitten. Kaikissa maissa ei olla kehitytty. On myös moraalisia eh, esteitä jopa lasten, syöpäsalainen lasten kivun lievityksen suhteen, kivun lievityksen morfiinilla. Eli tässä kyllä tarvitaan vielä lisää todisteita. Ja nyt tässä lopuksi mm, rakentavassa hengessä voisin todeta, että jos parlamentti ja tämä valiokunta yhdessä komission kanssa voisivat että jatkossa priorisoida tutkimusohjelmissa tätä asiaa muun muassa, kun keskustelette tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä eli EU-talousarviosta, niin to, tosiasiahan on, että me tarvitsemme ison tutkimushankkeen vastaavasti kuin olemme öö, nähneet esimerkiksi Yhdysvalloissa. Ja lisäksi on varmistettava, että kannan opiiksen ei väitetä olevan äh, teholtaan parempi kuin esimerkiksi morfiinin, koska on esimerkiksi henkilöitä, joilla opioidien äh, krooninen äh, käyttö on vaikuttanut terveyteen kielteisesti. Ja ehkäpä kannabis voisi auttaa, vaikka ei nyt voidakaan väittää, että sen vaikutus olisi yhtä voimakas kuin vaikkapa morfiinin. On myös tärkeää Mm, Muista, että ei kyse ole myös kannabi- yksinomaan kannabiksesta, on muitakin ää, aineita, joilla voi olla terapeuttinen vaikutus. Yhdysvalloissa tällä hetkellä puhutaan esimerkiksi ekstaasin käytöstä, mahdollisesta käytöstä, lääkekäytöstä. Ja ehkäpä 10-15 vuoden kuluttua ei kuulla sellaisia todistuksia kuin mitä täällä tänään esimerkiksi on kuultu. Thank you. Paljon kiitoksia, ähm, Rova Matarini. I would like to refer first. Paljon kiitoksia. Aivan aluksi haluaisin vastata siihen kysymykseen, joka edustaja Dali esitti. Uskoakseni kukaan ei ole eri mieltä siinä, etteikö tutkimus olisi ensiarvoisen tärkeää tässä yhteydessä, kuten muuallakin tutkimus ja kunnollinen investointi tutkimukseen ovat tärkeitä. En nyt pysty antamaan mitään erityisiä yksityiskohtia siitä, kuinka varoja tulisi käyttää tässä yhteydessä, mutta olen varma, että että jos tämä asia on jonkin toisen valio, on uudelleen valiokunnan esityslistalla, voimme vastata äh, jotenkin konkreettisempaa koskien äh, sen tutkimuksen rahoitusta, johon viittaamme. Samoin on ohjelinjojen, IME-ohjelinjojen suhteen, jos jossakin vaiheessa EMAan ohjelijan suhteen parlamentissa tehdään päätös. Siitä tehtäisiin enemmän uskoakseni nämä ohjelijat voisivat vaikuttaa meidän työhömme. Ja palaisin siihen, minkä totesin, on hyvin paljon kertomuksia, on tutkimuksia, jotka sanovat yhtä ja tutkimuksia, jotka sanovat aivan päinvastaista. Tässä WHO-tutkimuksiin viittaan hyvin vakavasti otettaviin tutkijoihin, joiden kanssa on tehty lääkekannabiksen alalla tutkimusta jo vuosia. Tästä syystä olen sitä mieltä, että komissiolla yksinkertaisesti tällä hetkellä on sellainen kanta, että ottaen huomioon kaiken kärsimyksen, jota voitaisiin mahdollisesti lääkekannabiksella lievittää, olemme kuitenkin sitä mieltä, että jos me haluamme hyvälaatuisia lääkeaineita, turvallisia ja tehokkaita sellaisia. Meidän täytyy tehdä enemmän tutkimusta ja olla aivan sataprosenttisen varmoja siitä, että nämä tuotteet vain hyödyttävät eivätkä aiheuta sivuvaikutuksia. Tässä uskoakseni kaikki, minkä halusin sanoa. Kiitoksia. Uh, uh, Paljon kiitoksia, hyvät kollegat, tästä keskustelusta. Tämähän on mielenkiintoinen aihe. Esityslistalla sitä onkin syytä pohtia. Paljon kiitoksia komissiolle. Ja pyytäis, haluaisin kiittää vieraitamme osallistumista tähän keskusteluun tänään. Siirrymme seuraavaan asiaan nyt esityslistallamme. Eli vastustamis, vastustaminen meillä on kaksi vastalausekysymystä. Ne koskevat ähm, geenimuunneltuja GMO-tuotteita. Teillä on ne, joten en lue nyt näitä kaikkia. Vasta lauseella on monia yhteisesittelijöitä. Heistä muutama täällä on tänään paikalla, joten antaisin, aloittaisin antamalla puheenvuoron esittelijöille ja sen jälkeen niin jäsenille, jotka haluaisivat keskustella asiasta. Eli ähm, Bart Stasin puolesta, edustaja Hypper, olkaa hyvä. Herzlichen Dank. Äh, mein Name ist Maria Heubuch. Ich bin die Kiitos, olen äh, Maria äh, Heubuch. Äh, äh Agri- ja DEVE valiokunnissa työskentelen. Bart taas pyysi minua edustamaan itseään tänään, koska hänen täytyy KONT-valiokunnassa tänään esitellä 35 vastuuvapaus. Mietintöä hän on siis todella niiden esittelijä ja siitä syystä ei nyt päässyt tänne paikalle. Tänään puhutaan kahdesta vastalauseesta, kahden eh, GMOn eh, markkinoille päästäminen. Bart ja viisi eh, poliittista ryhmää ovat tehneet tämän ehdotuksen. Kyse on GMO-maisista, muun kahdeksan ja niin edelleen, joka on risteytetty toiseen ja toiseen sitten nämä maissiristeytykset kiteytykset, jotka ovat geenimuunneltuja, niin 2014 alkaen vastalauseita on esitetty 22 kappaletta niin viljelystä Euroopan unionissa kuin sitten 18 liittyen elintarviketurvallisuuteen. On siis nämä kaksi, joista puhumme tänään, mutta näiden lisäksi kaikki muut on hyväksytty tai näiden rinnalla nämä kaikki muut on hyväksytty. Komissio hyväksyy nyt systemaattisesti geenimuunneltuja lajeja ottamatta huomioon Euroopan parlamenttia ja sen kantoja ja loukkaa näin Euroopan unionin kansalaisia. Meillä on tässä monia epäilyksiä, muun muassa vahingolliset kasvinsuojeluaineet, glyfosaatti, glyfosinaatti ja näiden vastustuskykyisyys. Ähm, samoin puuttuu äh, kunnollinen riskianalyysi. Ja viranomaiset jäsenvaltioissa ovat tämän ongelman myös nostaneet esiin katsoneet, että EFSAn riskiarviointi on puutteellinen. Lisäksi ei ole otettu huomioon varautumisen varovaisuusperiaatetta ja tämän lisäksi vielä eh, päätöksentekoprosessi on epädemokraattinen. Eh, kun katsotaan tätä eh, MON 87427 risteytystä 89034 kanssa ja NK 603, niin nämä Tämä MON 87427, joka on siis se risteytetty 89034 kanssa, ja sitten MON 87427 89034 NK603 kanssa. EFSA on hyvä hyväksynyt tai katsoo, että nämä ovat, va, eivät ole vahingollisia, mutta Äh, sillä ei ole tätä varten äh, kylliksi todistusaineistoa. Ja mitä tulee sitten maissiin 59122, äh, tämä maissi on glyfosinaatille vastustuskykyinen ja näin ollen sen lisääntymistoksiteetti ei enää sitä ei saa enää hyväksyä tai käyttää Euroopan unionissa. Ja näin ollen ihmettelemmekin, että miten voi olla, että kasvintorjunta-aine, joka on niin myrkyllinen, että sitä ei saa käyttää Euroopan unionissa, on kuitenkin hyväksytty geenimuunnellussa maississa, jossa sen jäämiä löytyy. Ja tällainen kasvintorjunta-aineelle vastustuskykyinen maissi sisältää jäämiä näistä myrkyistä ja EFSA ei ole tarjonnut lisätietoa siitä, että ovatko nämä jäämät Euroopan unionin raja-arvojen puitteissa hyväksyttyjä. EFSAn 2015 vuosikertomuksessa torjunta-ainejäämistä ei ole erityisesti painotettu tuotettu geenimuunneltujen äh, kasvintorjunta-aineille vastustuskykyisten hyötykasvien tuontia. Ja glyfosinaattia ei ole edes nimetty äh, torjunta-aineena äh, EUn koordinoidussa ohjelmassa. Meidän tekstimme vaatii komissiolta, että se ei salli tuontiin sellaisia geenimuunneltuja tuotteita, joissa, jotka ovat vastustuskykyisiä EU-ssa kielletyille torjunta-aineille. Tämän lisäksi näissä tapauksissa ei tiedetä torjunta-ainejäämistä. gesunden Entschuldigung, angesichts des Mangels an Daten äh, koska tässä on äh, puutteita äh, tiedoista jäämien suhteen, niin kyllähän nyt terve järkikin jo sanoo, että on turvattava ihmisten terveys ennen kaikkea. Ja Varstassin nimissä kiitän kollegoita tuesta näiden GMO-vastalauseiden suhteen ja toivon, että huomenna äänestyksessä annatte sitten tukenne. Kiitos paljon. Thank you very much, Madam Evi. Kiitoksia. Edustaja Kadenpää, oletteko valmis? Ja sen jälkeen Madam Matia. Olkaa hyvä. Uusi ah, little... Paljon kiitoksia. Aina hiukan myöhässä, mutta minulla oli vierailijaryhmä täällä.

toinen näistä glyfosaatti kasvintorjunta-ainetta sietää. Minä tämän puheenvuoron käytän tänään sellaisen kollegan puolesta, joka ei päässyt tänään paikalle, joten minä nyt puhun englanniksi. Nämä kaksi geneettistä muokattua maissia sietävät glyfosaattia tai glyfosinaattia. Äh, ne on luotu, jotta voitaisiin ratkaista ongelma koska meillä on kasvavassa määrin kasvintorjunta-aine resistenttejä tuhokasveja näissä viljelymaissa. Kuitenkaan seuraamuksia ei ole täysin arviointu ja aikaisemmin on vastustettu näitä toimia sillä argumentilla, että kasvinsuoja-aineita sotkutetaan kasveihin. MON 87427 ähm, on jotakin, mitä ei tulisi hyväksyä, sillä meillä ei ole todisteita sen toksisuudesta ja vaikutusta immuunijärjestelmään. Johtopäätös on se, että ympäristövaikutusten arviointi on, siinä on tapahtunut virheitä ja että se ei tarjoa kylliksi tarvittavaa tietoa. Kuten aikaisemman vastustuksen kohdalla me olemme sitä mieltä, että ei ole sopivaa komissiolle toimia näin, vaikka me tunnustamme vakavia ongelmia demokraattisessa päätöksentekojärjestelmässä. Ei ole sopivaa, että komissio yhä yhteisymmärryspöytäkirjassa tekee tämän kaltaisen ehdotuksen. Kaikki luvan anto, päätökset on tehty. Huolimatta siitä, että Tämä ei ole saanut tukea eri työryhmissä, että parlamentti on asiaa vastustanut. Vuonna 2011 päätöksessä todetaan, että kun pohditaan toimenpanoasetuksia erityisen herkkäluontoisella alueella, erityisesti kansanterveyden, verotuksen, turvallisuuden tai ympäristönsuojan alalla, komission pitäisi mahdollisimman suuressa määrin pyrkiä välttämään sellaisia pyytöksiä, jotka, päätöksiä, jotka ylittävät rajat. Tässä yhteydessä komissiolla ei ole epäilystäkään siitä, että näiden GMOiden salliminen jatkuisi ja meidän mielestämme tämä ei ole varovaisuusperiaatteen mukaista. Näiden lupien jatkuttava, jatkuva ehdottaminen GMO-tuotteiden osalta ei ole perusteltua erityisesti, koska määräenemmistö jäsenmaista vastustaa tällaista. Kiitoksia. Paljon kiitoksia nyt edustaja Evi. Kiitoksia puheenjohtaja minäkin käytän puheenvuoron. Haluaisin tukea tätä vastustamista ja olen allekirjoittanut kollegoiden aloitteen. Jälleen kerran me olemme nyt tällaisen tilanteen edessä, jossa pysyvä elintarvike, turvallisuustyöryhmä ei ole liittynyt pettynyt. komission kantaa, vaan julkaisee omansa ja jälleen kerran. Tilanne on nyt näiden kahden GMO-maisen osalta molemmissa tapauksissa sellainen nyt, että meillä on jäseniä, jotka ovat komiteassa äänestäneet puolesta, mutta ne eivät edusta Euroopan kansalaisten enemmistöä. Nämä kaksi GMOta, minä nyt en puhu tästä tämän pidemmin, sillä kollegat jo hyvin tehokkaasti toivat tilanteen esiin ja esittelivät ne syyt, joiden vuoksi me yhä haluamme jatkaa näiden kahden GMO-luvan vastustamista tai haluamme vastustaa jo olemassa olevia lupia. Ensimmäinen äh, tapaus Monsanton maissi on geneettisesti modifioitu maissi ja me olemme todenneet, että tämä on glyfosaatille resistentti maissilaji ja meillä on tilanteita, kuten ne nyt on jo todettu, ja kuten tulee esiin tiedoissamme, tätä kasvintorjunta-ainetta käytetään yhä massiivisemmin ja toistuvammin, vaikka se on mahdollisesti karsinogeeninen. Tässä on sellainen ongelma, että me saatamme törmätä tämän kasvinsuojeluaineen jäämiin sadoissa ja meidän täytyy tämä ongelma käsitellä aivan tosissamme. Meidän täytyy arvioida tätä ongelmaa, mutta sitä ei ole vielä tehty. Ja tietyllä tavalla ongelma on täysin jätetty sivuun tämä riski. Eikä ole myöskään otettu huomioon näitä yhdistelmiä, jotka liittyvät tähän kyseiseen Monsanton maissiin, koska Monsanto ei ole tarjonnut tietoja ähm, tutkimuksista. EFSA kuitenkin on päättänyt pitäytyä siinä, että mitään riskejä ei ole olemassa. Me emme ole sitä mieltä, että tämä on tapa, jolla me voimme tehdä päätöksiä Euroopan kansalaisten terveyttä koskevissa asioissa. Ja tämä toinen asia, glufosinaattiin liittyvä toinen tapaus, kuten kollega totesi, kyseessä on kasvintorjuntoaine, eh, joka on poistumassa eh, alle kuudessa kuukaudessa eh, tämän torjunta-aineen käyttölupa umpeutui, ja mielestäni on aivan epäloogista nyt edes käsitellä tällaista asiaa, kun lupa on umpeutumassa. Meidän pitäisi saada Euroopassa demokraattisia ratkaisuja GMO-alalla, ja minä toivon todellakin, että 182 säännön uudistamisen yhteydessä komissio lopultakin päättäisi olematta pidentää näitä lupia, kun mitä ei ole sitä suostunut. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Nyt varjoesittelijä tässä vastustuksessa, edustaja Fiedler. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Täytyy herättää kysymys, mitä tässä tehdään näiden vastalasten kanssa. Nämä no, eivät ole juridisesti kovin merkittäviä. Eivät hänet todellisuudessa paljon muuta. Tällainen tärkeä institutionaalinen merkitys. Me voimme valvoa komissioon päätöksentekoa. Tätä tavoitetta täytyy kunnioittaa, meidän täytyy olla varovaisia tällaisissa tapauksissa ja muissakin. Jos meidän pitäisi vastustaa, meidän täytyisi kunnioittaa ainakin yhtä kahdesta kriteeristä. Ensinnäkin, onko komissio ylittänyt mandaatin, se ei ole noudattanut lainsäädäntöä, ei ole täytäntöön pannut lainsäädäntöä oikealla tavalla lainsäädännön mukaan Toinen vaihtoehto tosiaan ovat tutkimuksen yli kävelleet, tehneet jotain, jos se tutkimus sanoo jotain ihan muuta. Onko komissio minut ultravireislain ulkopuolelle? Kukaan ei, ei olisi sanonut, että näin on. Ajattelin, niin kuin me olemme sanoneet. Tämä saattaa ihmisiä hätkähdyttää, mutta komissio on tehnyt niin kuin pitää. Onko komissio noudattanut tieteellistä neuvonantoa? Onko tämä tieteen mukaista? Ja tässä en ole mikään geenimuunneltujen organismien asiantuntija, mutta tiedän jotain, mutta että, ei, nyt tämän, että kukaan kollegakaan ei ole riittävän hyvä asiantuntija sanomaan, että tämä TT sen pohjalta vai ei. Mutta lainsäädännössä annamme kysymyksen EFSAlle. Luokaa parhaat tts paneelit ja käsitelkää asiaa. Ja näin tehtiin ja asia tarkasteltiin ja sanovat, että nämä kaksi GMOta yhtä turvallisia kuin perinteiset vastineensa terveyden ja ympäristön suhteen, niin ne sanovat. Ja nyt al- olen vähän hämmentynyt, koska nyt kaikki on vähän mukkelis makkelis nurinkurista. Tämä keskustelu, minusta tästä ilmastonmuutoskeskustelua yhdessä vaiheessa jotkut kollegat, esimerkiksi Ukipista, sanoivat, että ei ole sellaista ilmastonmuutosta kun väitetään, tai syyt ovat erilaiset, ja että IPCC ilmastopaneelin tiede on virheellistä. Minulla on muita tutkijoita, että minulla on kuullut ja jotain muuta. Nyt valiokunnan enemmässä käytetään ihan samalla tavalla. He etsivät omat tutkijansa. se on, että meillä on tiukinta lainsäädäntöä maailmassa gemoilla. Meillä on tiukin tieteellinen tarkistelu maailmassa. Ja tästä neulansilmasta on päästy läpi. Mutta emme halua niitä kuitenkaan. Ja valiokunnassa tuppaa olemaan enemmistö sen kannan takana. Minusta me käytämme tätä juridista instrumenttia väärin ihan selkeästi. Tässä on jatkuva yritys viedä pohjaa niiden instituutioiden uskottavuudelta, joiden kanssa me työskentelemme. Tässä pyritään viedä pohjaa tiedepohjaiselta politiikan tekemiseltä Toivottavasti useammat ihmiset kyseenalaistavat toimintaamme ja vastustaisivat näitä kysymyksiä. Nämä saavat oksaa instituutioittamme ja lainsäädännön alta sellaisen, jota me olemme äskettäin täällä hyväksyneet. Thank you very much. Paljon kiitoksia, Ystäv Fjellner. Nyt muut jäsenet saavat puheenvuoroja. Edustaja Ajuso, Kadenbach, ja edustaja Valts, olkaa hyvä. Edustaja Eisa. Kiitos puheenjohtaja. Minä allekirjoitan kaiken, mitä Fjellner äsken sanoi ja lisään vielä, että nyt keskustelemme siitä, että ovatko vaiko eivät nämä mm, ole terveellisiä tai ovatko ne vahingollisia. Kyse ei ole nyt torjunta-aineista mm, tai vastustuskyvystä niille. Kyse on siitä, ovatko nämä GMO turvallisia vaiko eivät, ja ne ovat turvallisia, ja näin ollen minä en tätä vastalausetta hyväksy. Thank you, Madam Kadenbach, please. Kiitoksia, edustaja Kadenbach, ole hyvä. Think we more. Um, tu, tu. En voisi olla samaa mieltä enempää. Fasten. Ihan lyhyesti omaisesti nämä kaksi vastalausetta, jotka liittyvät GMO-maisseihin, niin näissä kyse on siitä, niin kuin jo todettiinkin, että Nämä ovat glyfosiinille ja glyfosaatille vastustuskykyisiä. Ja nyt EPPn tuella olemme onnistuneet saamaan aikaan PEST-valiokunnan, erityisvaliokunnan, jossa tarkistellaan tieteellisiä tietoja, jotka liittyvät glyfosaatin luvan pidentämiseen ja jotka johtivat luvan pidentämiseen. Ja kyllä tässä Mm, talossa on koko joukko kollegoita, jotka katsovat, että glyfosaatti ja glyfosaatin äh, lupa menettely ähm, eivät vastanneet varovaisuusperiaatetta ja että tässä oli tiettyjä epäselvyyksiä. Ja vain tästä syystä se, että nyt kahden maissilajikkeen, jotka ovat tälle torjunta-aineelle vastustuskykyä resistenttejä, että tämä niin, tämä, tämä mm, vähentää glyfosaatin käyttöä. Se on ihan, äh, ei se ole yksilysti, että millä ne ovat resistenttejä. Sehän on hyvin tärkeää todeta, että kyse on sellaisista lajikkeista, mm, maissilajikkeista, jotka ähm, johtaisivat äh, siihen, että äh, glyfosaattia käytettäisiin enemmän ja siksi me katsomme, että näitä kahta maissilajiketta ei tule hyväksyä. Kiitoksia edustaja Vans. Kiitos puheenvuorosta. Muistuttaisin teitä Jean-Claude Junckerin lupauksesta. 2014 hän jo puhui päätöksentekomenettelystä GMO-lupien myöntämisestä. Neuvostossa ei enemmistöä ole, mutta menettelytapojen pohjalta komission täytyy antaa lupa. Tätä emme voi hyväksyä. En usko, että hän pitää tätä menettelyä demokraattisena. Mitä ei ole tapahtunut, mikään ei ole muuttunut. Ja kun komission sen Andrew Kattikselta tästä kysyttiin täysistunnossa, hän sanoi, että valitettavasti tätä ei pystytä muuttamaan, koska muissakin tapauksissa jouduttiin sitten menettelemään samalla tavalla. Voin sanoa, että herra Juncker ei pitänyt näitä demokraattisena näitä menettelyitä, ja näin se yhä on. Paljon kiitoksia. Haluaako joku muu puheenvuoron, ellei näin ole komission edustaja Rob Brussi. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset kaikille parlamentin jäsenille näistä kommenteista, jotka kuuntelimme hyvin tarkkaan. Me puhumme tässä yhteydessä luvasta, kahdesta luvasta Yksi näistä on lupa uudelle maiselle ja toinen ähm, on yksittäinen lupa. Ja haluaisin todeta, että me olemme täysin toimenpaneet niitä toimivaltoja, joita parlamentti ja neuvosto ovat meille antaneet. Voisin selittää nyt nyt kuinka. Ensinnäkin olemme toteuttaneet hyvin kattavan riskianalyysin, emmekä ole mitään tietovajeita havainneet ja siksi me olemme sitä mieltä, että saatoimme vastuullisesti todeta tämän GMOn olevan turvallinen ihmisten ja eläinten terveydelle. Tämä on tärkeää ottaa huomioon. Monet kommentoivat näitä vaikutuksia, EFSA on vastannut niihin ja aivan samoin on tapahtunut niiden kommenttien osalta joita olemme saaneet koko ryhmää koskien suurelta yleisöltä. EFSA on tarkastellut kaikkia näitä ja mitään uutta tietoa ei tullut meidän tietoisuutemme sellaisen tai tietoa, joka olisi kumonnut tämän maissin turvallisuuden. Ja me olemme pyytäneet jäsenmaita äänestämään, kuten todettua, pysyvässä komiteassa 16. joulukuuta ei saatu päätöstä aikaan ja tämän seurauksena 26. päivä helmikuuta vetoomuskomitea käsittelee tämän kysymyksen. Nämä kaksi kysymystä. Minä olen tarkastellut hyvin eh, tarkasti tätä tilannetta glyfosaattikysymystä. Olette aivan eh, oikeassa. Nämä maissit ovat resistenttejä. Meidän täytyy muistaa, että kaikki sellainen sato, joka on kasvoitettu Euroopan ulkopuolella ja jota sitten – tuodaan Euroopan unioniin, kaikkien näiden tahojen täytyy noudattaa meidän Euroopassa määrittelemiämme maksimijäämätasoja. Nämä maksimijäämätasot glyfosaatin ja glyfosinaatin kohdalta ovat meidän määrittelemämme ja näitä sovelletaan kaikkiin tärkeisiin tuotteisiin, kuten GMO-elintarvikkeet, GMO-rehu, mukaan lukien nämä kaksi asiaa, joista tänään päätetään, tänään käsitellään. Eli ei ole totta, että tämä lupa vaarantaisi kansanterveyden tai eläinten terveyden. Lupaa ollaan tarkkailemassa oikeudellisen puitteiston mukaan. Sitten olen kuullut myöskin ähm, huomioita siitä, että että kasvin suojeluaineen vaikutusta ei ole otettu huomioon. Kyllä näin on tehty, sillä EFSA mukaan nämä äh, sadot äh, ruiskutetaan kasvintorjunta-aineilla Euroopan ulkopuolelle. EFSA on tarkastellut äh, fenotyyppisesti ja muuten tilannetta luonnollisesti tässä toksisuustutkimukset ovat tarpeen. Ja sitten toinen äh, huomio, jonka kuulin tässä, vaikutus biodiversiteettiin. Me emme saa aliarvioida näitä GN muita viljeleviä maita. Ne ovat riippumattomia itsenäisiä valtioita. Me emme voi vaatia, että ne lopettavat tällaisten GMOiden käyttämisen. Jos nämä maat ovat huolissaan biodiversiteetistä, ne seuraavat samoja sääntöjä mutta me emme voi vaatia, että he tällaisen viljelyksen lopettavat. Se on niiden itsenäinen oikeus. Ja sitten lopultakin kuulin myöskin, että ei vaikutuksia ole arvioitu kunnolla. EFSA on arvioinut kaikki nämä yksittäiset paketin osaset ja myöskin se on käyttänyt öö, muita pakettiin liittyviä tietoja sinänsä. Eli on hyvin vaikea eh, nyt ainakaan komission todeta, että EFSA ei olisi eh, ettei sen arvio olisi täydellinen. Se on kyllä hyvin tyhjentävä ja se on eh, lainsäädännön kanssa linjoilla. Haluaisin tässä myöskin sanoa sanoa sen demokratiasta. Tietenkin luonnollisesti komissio on esittänyt ehdotuksen tälle parlamentille ja neuvostolle siitä, että jäsenmaat rajoittaisivat GMO-elintarvikkeiden ja rehun vientiä, sillä nämä maiset, joista puhutaan, niitähän jäsenmaat tuovat. Me ehdotimme ja me olemme parlamentille ja neuvostolle antaneet ehdotuksen, joka mukaan jäsenmailla olisi mahdollisuus tällaista tuontia rajoittaa, mutta tämän ehdotuksen parlamentti on jo hylännyt. Sitten mitä tulee muihin komitologia-aloitteisiin meillä oli tilanne, jossa te ehdottivat, että että meidän pitäisi hylätä kaikki sellaiset äh, ehdotukset, joissa ei ollut puoltavaa kantaa pysyvältä komitealta. Ja tässä yhteydessä me haluaisimme äh, vedota teihin ja parlamenttiin yleisesti ottaen. Meidän pitäisi luoda keskustelua keskustelua myönteisessä hengessä ja sitten voisimme tuoda neuvoston mukaan työhön ja löytää myönteisen ratkaisun näille asioille demokraattisella tavalla. Eli yhteenvetona sanoisin, että komissiolla ei ole mitään syytä viivytellä tätä. Me olemme todellakin käyttäneet vain sitä toimimaltaa, mitä meillä on annettu periaatteessa. Euroopan parlamentin kysymykset liittyvät vain tähän, mutta me olemme tietenkin aina valmiita, kuten olette havainneet menneisyydessäkin, vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, joita saattaa herätä, ja me toivomme, että tämä hälventää ainakin jonkin verran joitakin huolia. Kiitoksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Näin pääsemme päätökseen GMOita koskevan keskustelun ja jatkamme huomenna äänestyksillä Envissä. Tässäpä kaikki. Me jatkamme huomenna aamulla kello yhdeksän. Tapaamme sitten uudelleen. Eh, siis koordinaattorit aloittavat kokouksensa kello 9 ja 10.15 alkaa valiokuntakokous. Hyvää illan jatkoa kaikille. Kiitos.